So, hello, good morning. No niin, hei ja hyvää huomenta. Meitä ei ole kovinkaan monta täällä paikan päällä, mutta aloitamme nyt. Tämä on hieno päivä minulle, ei ainoastaan siitä syystä, että olen puheenjohtajanne tänään. Tässä nyt mietitään, että onko tämä viisasta vai ei, mutta siis tänään on hieno päivä, koska tänään on Bob Dylanin 70. syntymäpäivä, suuren Bob Dylanin. Ehkäpä hän on antanut meille hiukan muutakin kuin ainoastaan lauluja, ne ovat jonkinnäköisiä tiekarttoja, mutta ajat ovat tässä muuttuneet yhtenäismarkkinoitamme ajatellen. Olemme kuitenkin enemmän tällainen vierivä kivi, Rolling Stone. Ja EUlle se on, että mene sinä omaa tietäsi, minä menen omaani. Toivottavasti ei. Kuitenkin suuri Bob Dylan saa kuitenkin tehdä yhden virheen. Ja kun ajatellaan tätä meidän energiakeskusteluamme, niin eipä tuo vastaus nyt ainoastaan tuulessa tuivertele. No niin, nyt sitten päästään tähän esityslista luonnokseen. Se on jaettu, jos siihen ei ole mitään sanottavaa, niin esityslista luonnos voidaan näin muutettuna hyväksyä. Ja tämähän myöskin sitten menee verkkoon tämä kokous. IMKON jäsenet ovat tervetulleita ENVI-valiokunnan tilaisuuteen, jossa käsitellään lääkinnällisiä aineita, ja se on kello kolme tänään tässä samassa rakennuksessa 2Q2 salissa. Ja Toivotan tervetulleeksi myöskin rouva Phil Prendekastin. Hän on uusi jäsen täällä, joka korvaa aikaisemman kollegan Alan Kellin, joka on nyt ulkoministeri. Tervetuloa. Mitäpäs muuta? Tämän jälkeen sitten pöytäkirjan hyväksyminen. 16. maaliskuuta, 22. maaliskuuta ja 11. 13. huhtikuuta pidettyjen kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen. Jos jäsenillä on jotakin sanottavaa tähän, niin huomenna kello 12 on määräaika. Ja nyt sitten siirrymme itse esityslistaan ja ensimmäiseen asiaan. Ja tässä ensimmäisenä asiana on vierailu Puolaan ja meillä on täällä jäsen paikalla, joka oli paikalla ja hän on hyvin halukas kertomaan kommenttinsa vierailuun liittyen. Olkaa hyvä. Dank Kiitoksia puheenjohtaja. Odotan nyt, kunnes kaikki ovat oikealla kanavalla, jotta he voivat kuulla tulkauksen omalla kielellään. Puheenjohtaja, meillä oli hyödyllinen käynti Puolassa viime viikolla. Me aloitimme Krakovasta ja hollantilaisena meppinä mielestäni oli erittäin hienoa keskustella näin innokkaiden ihmisten kanssa EU-asioista. Ja Krakovassa keskustelimme bisnesmaailman edustajien kanssa ja siellä ylistettiin kovasti sisämarkkinoita, mutta myöskin puhuttiin huolenaiheesta liittyen erilaisiin verotusjärjestelmiin. Vienit Puolasta muihin EU-maihin ovat estyneet siksi, että verotus on erilaista ja arvonlisävero on eri tasoilla. Ja kyse ei niinkään ollut verotuksen tasosta, koska sehän kuuli jäsenvaltioille, vaan siksi, että on niin laaja kirjo erilaisia järjestelmiä. Sitten Krakovasta menimme Varsovaan ja siellä keskustelimme tulevan puheenjohtajan valtion edustajan kanssa Euroopasesta vastaava valtiosihteeri esimerkiksi keskusteli kanssamme ja varmasti hän tulee tänne useaan otteeseen seuraavan puolen vuoden aikana. Ja sitten keskustelimme parlamentin jäsenten kanssa Seimissä ja Senaatissa. Me keskustelimme kaikista sisämarkkina-asioista ja esimerkiksi puhuimme e-kaupasta, sähköisestä allekirjoituksesta, mutta myöskin puhuimme eurooppalaisista julkisista hankinnoista, jotta voisimme vähän kiihdyttää näiden asioiden tahtia. Puolan talous kasvaa hyvin nopeasti ja siellä halutaan täysimittaisesti käyttää hyväksi puheenjohtaja kautta, jotta voitaisiin vauhdittaa edistystä tietyillä talouden aloilla. Joten haluaisin kiittää myöskin valiokunnan sihteeristöä joustavuudesta, jota se osoitti tällä käynnillä. Ja se oli myöskin erittäin miellyttävä visitti. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon edustaja Van de Kamp. Ja tänään on onnenpäiväsi, sinä voit aloittaa oman mietintösi kanssa. Toinen mahdollisuus. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. On aivan äh, mahdollista, että äh, Dilanillakin olisi sanansa sanottavana tässä asiassa – Kiitän siitä, että sain puheenvuoron ja esitän lukuisia huomioita. te olette saaneet kaikki tämän mietinnön, jonka olemme laatineet, ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat oman kortensa kokeen kantaneet. Tällaisessa mietinnössä hän on hyvin paljonkin työtä, ja valitettavasti kuitenkin kääntämisen ja painamisen yhteydessä tekstiin pääsi pari virhettä. Ensinnäkin yksityisten ja teknisten yksityiskohtien osalta, mitä tulee enduro- ja trial-moottoripyöriin. Nämä menivät sekaisin vaihtoivat keskenään paikkaa. Tämä täytyy korjata myöhemmin. Ja sitten, kun puhutaan liitteessä kolme pienistä sarjoista, niin luvut eivät ole L1A, L1B ja L2 luokkien kohdalla oikein. 50 siellä olisi pitänyt olla 20 sijasta ja LE siinä olisi pitänyt olla 100 eikä 50. Lisäksi kaikki muutokset, joita liitteisiin on tehty, ovat, on otettu mukaan ja työntekijänsä ovat tehneet uuden liitteen. Joko Rouva Ryyle olette saanut kyseisen liitteen? Kyllä. Siellä on siis uusi liite. Ja siinä on mukana kaikki ne muutokset, joita on tehty. Voitte siis näin ollen lukea kaikki muutokset tuosta uudesta liitteestä. Tämä siis sisällöstä. Tarpeellista keskustelua käyttiin eh, komission ehdotuksen soveltamisalasta ja monissa kohdissa me olemme laajentaneet soveltamisalaa. Lisäksi me otimme mukaan eri kategorioita, erityisesti enduro-pyörät 2.1 kategoria ja trial-moottoripyörät 2, S2 kategoria ja myöskin maastomönkijät otettiin mukaan asetuksen soveltamisalaan. Ja tähän suhtauduttiin hyvin myönteisesti. Lisäksi pyrimme yksinkertaistamaan aikataulua. Nythän aikataulu on tässä ollut hyvin monimutkainen. Ja me olemme pyrkineet muuttamaan tätä niin, että 7 ja kahdeksan vaiheen sijaan olisi vain kolme vaihetta. Komissiosta kuultiin, että tietyt välietapit haluttiin siellä säilyttää. Ja tämä koskee seuraavia kohtia, erityisesti ympäristönäkökohdat, erityisesti kaksipyöräisten päästöjen osalta. Ja nämä ajoneuvothan ovat melko, ne saastuttavat melko paljon. Niitä ei käytetä hirvittävän paljon, mutta kilometriä kohden päästöt ovat melko lailla suuria ja on harmillista sanoa tämä ääneen, mutta eh, minähän en täällä eh, minähän puolustan täällä omaa työtäni ja on pakko sanoa, että kyse on saastuttavista ajoneuvoista. Eh, saksalaiset kollegani SFDstä ja vihreistä tukevat esittelijä tai ovat kritisoineet esittelijää tässä, mutta hyvin rakentavasti. Ensinnäkin nämä tällaiset automaattisesti mukana olevat OPD-järjestelmät, pitäisikö ne olla mukana automaattisesti skoottereissa ja muissa. Tästä vielä keskustellaan ja tarkistuksia on mahdollista esitellä. Hyvä puheenjohtaja, sitten turva toimenpiteistä, turvalaitteista. Keskustelua on käyty erityisesti liikennevaliokunnan kollegoiden kanssa siitä, miten CBS- tai ABS-jarrujärjestelmät pitäisi eh, ottaa mukaan erityisesti sähköpyörien ja muiden kaksipyöräisten osalta. Joidenkin mielestä näiden järjestelmien ottaminen sähköpyörin ja skoottereihin tarkoittaisi sitä, että ne olisi, olisi pakko asentaa ABS-jarrut näihin ajoneuvoihin. Tästä vielä keskustellaan mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että tällaiset muutokset olisi sallittava moottoripyörissä tai mopoissa Irlannissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Voidaan mukauttaa tämä moottoripyörissä, skoottereissa ja sähköpyörissä. Heidän mielestään tätä ei pitäisi tehdä, mutta sitten maastoajoneuvoille tämä pitäisi vielä sallia. Lisäksi sitten pienistä sarjoista, valmistussarjoista on sellaisia pieniä henkilöryhmiä tai yrityksiä, jotka valmistavat hyvin pieniä määriä tiettyjä pyö, moottoripyöriä ja me olemme halunneet ottaa tämänkin asian huomioon. Pitäisi olla erityinen hyväksyntämenettely näille pienille sarjoille. On myös muita asioita, jotka liittyvät valiokuntamme alaan, erityisesti se, miten huolto- ja korjaustoimenpiteistä pitäisi saada tietoa. Kaksipyöräisten valmistajia ei pitäisi liikaa suojella. Tämä koskee kuluttajia sekä valmistajia siltä osin, että täytyy saada riittävästi tietoa mahdollisimman paljon tietoa korjaus- ja huoltotoimenpiteistä. Tämän mietinnön yhteydessä, hyvä puheenjohtaja, järjestettiin myöskin kuulemistilaisuus. Ja äh, saimme siitä hyvin paljon kommentteja jälkikäteen, erityisesti internet internet-lähetyksen ansiosta. Ja monet me olemme muun muassa äh, vierailleet Italiassa ja Puolassa Olemme käyneet siis Ducatin tehtailla ja Pontaderassa, myöskin Piazzon tehtailla. Lisäksi olimme Essenissä eräällä tehtaalla ja 10. kesäkuuta menemme KTM-tehtaille Salzburgiin. Lisäksi olemme olleet yhteydessä Peveroltaksi. Kiitän varjoesittelijöitä jotka ovat auttaneet tässä työssä ja toivottavasti nyt annatte huomionne tästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon edustaja Van de Kamp. Varmasti hyvin monet innokkaat moottoripyöräilijät seuraavat tätä kokousta. Olen varma siitä. Ovat varmasti kiitollisia useista huomioista. No, seuraava puhuja on sitten varjoesittelijä SD-ryhmästä Kerstin Westfall. Please. Ole hyvä. Ja good morning. Niin, hyvää huomenta. Arvoisa rouva puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, Van de Kamp, arvoisat kollegat. Minä en ole moottoripyöräilijä. Tämä on kuitenkin äärimmäisen mielenkiintoista käsitellä tätä kyseistä aihetta ja minä uskon, että en ainoastaan minä, vaan myöskin työntekijänä ovat varmasti oppineet viime kuukausien aikana hyvin paljon siitä, että mitä nämä moottoripyörät ja kaksi kolme neljä pyöräiset ajoneuvot oikein merkitsevät. Tähän aluksi haluaisin ensin kiittää teitä, edustaja Van de Kamp, siitä, että hyvin suurella sydämellä käsittelitte tätä asiaa, tätä mietintöä. Voin monessa kohtaa sitä kyllä tukea, mutta niin kuin varmasti voitte kuvitella ja kuten totesitte itsekin, niin ei kuitenkaan ihan joka kohdassa. Tästä syystä mielestäni on erittäin hienoa, että asetuksen soveltamisalaa äh, on laajennettu myöskin enduroon ja trialin ja että myöskin tarjoatte sellaisia määritelmiä, joiden kanssa voimme tulevaisuudessakin varmasti tehdä työtä. No sitten vielä to, hiukan toinen mielipide kuin teillä on minulla, mitä tulee euronormien käyttöönottopäivämääriin. Minä uskon, että se, että poistetaan euronormi kolme, eh, tässä ainoastaan heistellaan todellisuutta, koska useimmat ajoneuvot ovat nyt teknisiltä osin tämän normin mukaisia. No sitten nämä käyttöönottopäivämäärät komission ehdotuksessa, niin myöskin teidän ehdottamanne eivät kuitenkaan ole kovin kunnianhimoisia. No, jos nyt esimerkiksi tämä euron normi 4 ja 5 otettaisiin käyttöön samana päivänä kuin euronormi 4, eli 2015 olisi kyseinen vuosi. Minä en kyllä tätä, tai siis minä kyllä tästä voisin kuvitella, että näin tehdään. Ja sitten tämä liittyy myöskin OBD, eli ajoneuvon sisäisiin valvontajärjestelmiin. Ehkä tällainen asteittainen käyttöönotto voisi olla oikeutettua, mutta miksi mopot otettaisiin pois tästä velvoitteesta? Minä muistutan, että ne toimenpiteet, jotka liittyvät siihen, että jotka liittyvät siihen, että jos näitä ajoneuvoja korjaillaan, niin sitä, se tulisi voida estää. OBD tarjoaa tässä myöskin toisen efektin, eli mahdollisen tarkistuksen. No miksi meidän pitäisi juuri poistaa ne ajoneuvot, joita eritoten nuoret mielellään käyttävät ja jotka myöskin tekevät muutoksia ajoneuvoihin, jotta ne olisivat nopeampia. Minä en tässä nyt puhu ainoastaan 9- ja 13-vuotiaiden tyttärien äitinä. Tämän lisäksi minä olisin toivonut myöskin toista ehdotusta teiltä liittyen jarrujärjestelmiin, koska tämä on erittäin merkittävä turvallisuutta silmällä pitäen. CBS-yhdistelmäjarru ei ole mielestäni mikään vaihtoehto lukkiuttumattomille jarruille. Se voidaan kyllä mahdollisesti rakentaa mukaan lisäosana te todennäköisesti toteatte, että tässä tapahtuu äh, lähtöisiä kysymyksiä, jos, jos mm, tästä tulee velvoite kaikille kaksipyöräisille, ja tämä ei ole minun puoleltani mikään pätevä argumentti. Minä lähden siitä, että hirvittävissä tapauksissa tietyt mallit katoavat, mutta eivät kuitenkaan kokonaiset valmistajat. Me puhumme tässä turvallisuudesta ja mahdollisuudesta asetuksen turvin saada liikennekuolemat nimenomaan moottoriajoneuvon osalta pienemmiksi. Ja mikäli tämä on tavoitteemme ja siitä minä lähden, meidän täytyy tehdä mahd- mahdollisesti ottaa huomioon, että tietyt mallit näin katoavat. Minä myöskin uskon tiukasti luovuuteen ja eurooppalaisten teollisuuden innovaatiomahdollisuuksiin, sillä ABS-jarrut ovat sellaisia, että niitä, niitä voidaan kyllä rakentaa erilaisiin ajoneuvoihin. Ja mitä turvallisuuteen tulee, niin meidän tulisi myöskin orientoitua näihin teknisiin mahdollisuutiin. Hinta voi tietysti myöskin suuntautua alaspäin. Minä olisin erittäin iloinen, jos nämä kohdat ovat sellaisia, että me voisimme löytää niistä yhteisymmärryksen, ja tämä varmasti seuraavien viikkojen aikana tapahtuu. Lopuksi minä kiitän vielä teitä, herra esittelee Van de Kamp, hyvästä yhteistyöstä ja myöskin näistä työvierailuista. Kiitoksia oikein paljon. Ja, danke schön. Niin, kiitoksia, edustaja Westfall. Toinen Manders ei näytä olevan paikalla. Entäs Kreutzmann, haluatteko te kenties? Äh, ich, äh, der Kollege. Äh, Kiitoksia. Manders on nyt ryhmämme tähti, enkä nyt halua tähän asiaan kommentoida mitään. Kiitos. Okei, okay. auch kein Haber haben wir. Selvä. Haberkaan ei ole paikalla, mutta Haide Ryyle kylläkin. Ich jättäs Mikrofon tut. Niin, minun kuulokkeeni eivät kyllä tässä toime, mutta mikrofoni ja tämä äänestyskorttisysteemi kyllä, ja sehän on tärkeintä. No, minä olen kyllä monissa kohdissa samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa. No niin, aloitanpa nyt ensin kiitoksilla. Tämähän on kaikkein tärkeintä, sillä esittelijä todellakin esimerkillisesti teki yhteistyötä meidän varjoesittelijöiden kanssa, ja haluan kiittää häntä aivan henkilökohtaisesti. Hänen työtapansa oli hyvin avoin, ja hän todellakin otti meidät joka askeleella mukaan. Minä en voinut olla mukana kaikissa näissä vierailussa, mutta kuitenkin me saimme aina tietoa kaikesta ja se, mitä hän nyt tässä on työstänyt, on mielestäni järkeen käypää ja kaiken kaikkiaan sellainen asia, että sitä voidaan tukea. Herra Fannekan yhteistyö oli erinomaista. Mutta yhdessä kohdassa olen samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa. Tämä liittyy päästöihin – Mielestäni tässä voitaisiin toimia hiukan kunnianhimoisemmin, eli tämä euro 4 ja 5 kysymys. Jonakin toisena ajankohtana me voisimme tätä vielä käsitellä. Se, että ne yhdistettiin, että aikataulut kaiken kaikkiaan vedettiin hiukan tiukemmiksi, se on mielestäni hyvä asia, mutta totta kai tässä pitäisi hiukan selkeämmin sitten siirtää vielä ajankohta eteenpäin. Tämä on yksi asia. No sitten toinen. Minä henkilökohtaisesti mutta tästä meidän täytyy vielä keskustella. Meidän tulisi tehdä ero pienten ajoneuvojen kohdalla, mitä tulee ABS. Olen sitä mieltä, että sen tulisi olla velvoite meille kaikille, mutta en ole varma siitä, että onko se tarpeen mopojen kannalta. Tästä meidän tulisi vielä käydä keskustelua. Minulla on kyllä epäilykseni tämän suhteen, mutta ongelma on mielestäni muualla, ja siitäkin tulisi vielä puhua. Täytyy nähdä, että kehitys, kun ajatellaan kaksi, kolme, nelipyöräisiä, on tällä hetkellä ö, kiihtyvässä vaiheessa, että juuri tällä alalla entistä enemmän tulee näitä sähkökäyttöisiä ajoneuvoja markkinoille, mutta markkinakehitystä ei kuitenkaan vielä voida täysin arvioida. Tässä on nyt ongelmia. Tämä liittyy pedileksiin. Eli nämä sähköpyörät, joissa myöskin on moottori, tässä nyt voidaan pohtia määritelmää, eli voimaa, käyttövoimaa vai äh, riittäisikö se, että se liittyisi vauhtiin, koska jos meillä tällaisia sähkö pyöriä on ja haluamme kehittää niitä vaihtoehtoisiksi ajoneuvoiksi kaupungeissa, niin täytyy ottaa huomioon se, että on erilaisia ajajia, on erilaisia äh, esimerkiksi korkeuseroja ja tarvitaan enemmän voimaa kuin jos on täysin tasaista. Ja tässä nyt sitten täytyy myöskin ottaa huomioon tämä vauhtikysymys, nopeuskysymys, mutta siitä tulisi vielä puhua. Ja myöskin sitä, että pitäisikö olla, pitäisikö olla tarkastelun lauseke tai jokin vastaava, kun ajatellaan näitä kaksi, kolme, nelipyöräisiä sähköajoneuvojen kohdalla. Tämä on sellainen osa-alue, joka kehittyy koko ajan, ja jos nyt sitten tyyppikehittelyssä asetetaan kapuloita rattaisiin, niin kehitys sitten tässä hyytyy ja sitähän tulisi edistää. Kuitenkaan en halua mitään aukkoja jättää tähän, joten tässä pitäisi ehkä vielä puhua komission ja varjoesittelijöiden kanssa, koska on myöskin teki luonnoksen siinä vaiheessa, kun kehityskulku ei, sitä ei vielä tiedetty ja kahden vuoden päästä tilanne on taas aivan erilainen. Joten meidän pitäisi tällainen tarkastelulauseke kyllä tähän sisällyttää, jotta tätä voidaan hiukan vielä sopeuttaa. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. No nyt meillä on edustaja Mandes paikalla. Niin teillä ei vieläkään ole mitään kommentoitavaa tähän asiaan vai? Well, thank you very much. On minulla muutamia huomioita. Vähän myöhässä olin anteeksi, mutta tarvitsen tässä kahvin ensin. Eli pyydän anteeksi, mutta Haluaisin onnitella Wimiä tästä mietinnöstä, kun hän on tehnyt hyvää työtä. Hän on todella avoin yhteistyölle ja se on hienoa. Hänellä on hyvä toimintatapa. Enkä nyt halua toistaa kaikkea, mitä hän sanoi. kappale 13. Siihen tarvitaan ehkä vähän lisäselvityksiä paljonko tämä rajoitettu määrä on esimerkiksi. Sitten nämä uudet kategoriat, niistä olen samaa mieltä. No, täytyy tarkastella näiden erityiskategorioiden käyttöönottoa, koska täytyy selventää tämä, mutta lähestymistapa on ihan ok. Kun puhutaan näiden moottoriajoneuvojen säännönmukaisuudesta pitäisi olla myöskin vastavuoroisen tunnustamisen periaate käytössä. Eli yhdessä maassa pitäisi toimia samalla tavalla kuin toisessa. Sitten eteenpäin. Tarkistus 50, urheilutoiminta. Tarkoittaako sitä, että ei tarvitse olla otteluita tai mitään kilpailuja? Siis kilpailut ja esimerkiksi vapaat urheilutoiminnat julkisilla teillä. Tähänkin täytyy vähän selkeyttää lisää. Ja sitten lisäisin, jos mahdollista, ja tästä olen puhunut jo viime kanssa, että mielestäni näkyvyys ja moottoriajoneuvojen ulkonäkö on tärkeä Ja Täytyy katsoa, voidaanko listaa jotain esimerkiksi, joka liittyisi heijastimiin ja niin edelleen. Eli moottoripyörissä usein huomataan, että onnettomuus tapahtuu, koska kuski ei nähnyt moottoriajoneuvoa ja siksi parempi näkyvyys olisi tarpeen. Sitä parempi se olisi näiden kuskien turvallisuuden kannalta. Ja myöskin pitäisi olla harmonisoidut lupamenettelyt kaikkialla EU-ssa. Tämä on jo erityisdirektiivi, mutta meidän tulisi korostaa, että myöskin moottoripyörien osalta pitäisi toimia samalla tavalla. Ja sitten täytyy olla enemmän yhteensopivuutta akkujen suhteen, kun puhutaan sähköajoneuvoista. Ja sitten näiden konnektorin osalta niiden pitäisi olla samanlaisia kaikissa maissa, mutta ehkä voitaisiin miettiä jotain muuta muunneltavissa olevaa pientä akkua, jotta ei tarvitse ladata paria tuntia, jos on vaikka ailemassa jossain. Ja sitten jos akku alkaa loppua, niin silloin voin välittömästi vaihtaa yhden osan akusta, jotta voi sitten ainakin päästä seuraavaan paikkaan, missä voi ladata. niin en nyt halua olla liian tarkka, mutta haluan ottaa esiin asioita, joita teollisuudessa mietitään ja ehkä voitaisiin miettiä itsesääntelyä, koska me luomme nämä olosuhteet, mutta teollisuuden ja markkinoiden pitää sitten miettiä itsesääntelyä ja ratkaista omat ongelmansa, koska mehän emme ole näiden teknisten asioiden asiantuntijoita. Ja sitten lopuksi vielä mielestäni olisi tärkeää myöskin turvallisuuden kannalta – että olisi vaikka viiden vuoden välein tekninen tarkastelu, johon jokin virallinen yritys suorittaa, ei siis hallitusten toimesta, vaan viralliset huoltoyritykset vastaisivat tästä. Ja sitten täytyisi todistaa nämä tarkistukset, koska moottoripyörienkin suhteen tiedän, että on yksi ja ehkä ajaa kerran vuodessa, eikä ole ihan varmaan kaikki kunnossa. Eli aina viiden vuoden välein tai jotain sellaista se olisi hyvä lähestymistapa, eli ainakin tietää, että ajoneuvo on turvallinen. Eli tämän halusin lisätä. Ja viin vielä kiitos tästä yhteistyöstä. Mandes. Kiitoksia edustaja Mandes. Seuraava halukas puhuja on herra Schwab. Sorry. Niin. Yksi kohta. Unohdin yhden kohdan tarkistus 65. Minulla on kysymys. Niin siis puhun nyt Saksaa. Eli tämä massa, tässä on tehty ero näiden eri ajoneuvojen välillä sellaisen, missä on siis, henkilö, siis henkilöajoneuvojen ja tavarakuljetusajoneuvojen välillä. Haluaisin vain kysyä, että miksi tämä ero on tehty. Kiitos. Sorry, Mr. Schwab. Niin ja anteeksi edustaja Schwab. En tiennyt, että tämä on kommentti edustaja Mannesille. Mutta nyt siis sinä saat puheenvuoron. Niin, ei tämä ole ongelma. Minä tässä valmistelen tätä. No niin, kiitoksia. Minulla on tässä ainoastaan sellainen tilanne, että haluan kiittää eh, edustaja Van de Kampia, koska tämä työ, tämä on vaatinut hyvin paljon työtä tämä direktiivi ja tämä on aivan erinomaisesti toiminut. Ja tässä myöskin tärkeimmät asiat otettiin esille. Ne on selvitetty kyllä hyvinkin tyydyttävästi, mutta yksi kohta, joka minua kiinnostaa, jota en kuitenkaan täysin pysty arvioimaan ja tämä keskustelu ei myöskään tässä vienyt minua eteenpäin ja kyse on siis kaksi kolme pyöräisten tilanne ABSn osalta koska tässähän yhtäältä aina sanotaan, että näiden ajoneuvojen turvallisuus, varsinkin kun ajatellaan nuoria ihmisiä, ei ole vielä niin hyvä, että kaikki onnettomuuden ennaltaehkäisymahdollisuudet on teknisesti otettu huomioon, mutta toisaalta, jos kaikki mahdollisuudet asetetaan pakollisiksi, niin eihän sitten monet nuoret eivät pysty sitten tällaisia enää hankkimaan, ja minä puhuin tästä kollega Van de Kampin kanssa, joten haluaisin tietää, miten hänen mielestään, kun ajatellaan tätä turvallisuusargumenttia, sen arviointia ja sitten kustannustehokkuutta, että miten nämä asiat tulisi ottaa huomioon. Kiitos. Okay, Mr. No niin, sitten esittelijä. Haluaisitteko vastata nyt välittömästi vai sen jälkeen, kun komissio on käyttänyt puheenvuoron? Siis tähän Schwabin kysymykseen. Eh, ehkä mieluummin komission jälkeen. Selvä. Please, uh, uh, from the commission, Mr. Komissiosta sitten edust, uh, herra Martino. Thank you, Madam Chair, and uh, good morning. To... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Ja jos sallitte, niin minäkin haluaisin onnitella esittelijä Van de Kampia tästä työstä. Ei pelkästään siis työtä, jota hän on tehnyt tiiviisti meidän kanssamme täysin avoimesti, kuten monet jäsenet täällä jo mainitsevat, mutta haluaisin myös onnitella siitä, että hän on onnistunut saamaan tähän mukaan sekä poliittiset että tekniset näkökohdat ja todella haluan onnitella häntä myös neuvoston kanssa tehdystä työstä. Ensinnäkin nyt sitten komission huomioista liittyen siihen, mitä herra Van de Kamp ja muut täällä sanoivat. Ensinnäkin nämä kategoriat. Olemme avoimia ja olemme tyytyväisiä siihen, että tätä on nyt paremmin määritelty yksityiskohtaisemmin ja kategorioita on enemmän ja kaikki vaatimukset on myös paremmin kohdennettu eri kategorioiden, ajoneuvokategorioiden osalta. Myöskin turvallisuuden osalta erityisesti kehittyneiden jarrujärjestelmien sisäänrakentamisesta – Totta kai me olemme tässä toimineet vaikutusten arvioinnin perusteella. Me olemme halunneet löytää oikeanlaisen tasapainon kustannusten ja turvallisuusnäkökohtien välille. Ja se, että yhdellä vuodella siirretään eteenpäin kehittyneiden jarrujärjestelmien mukaan ottamista. Tämä tietysti tuo kustannuksia 600 moottoripyöräilijää menettää arviolta vuosittain henkensä ja 6000 loukkaantuu pahoin. Mutta jos katsomme nyt sitä teknologiaa, jota on saatavilla, niin edistystä on tapahtunut ja me olemme ehdottaneet eh, erityisesti tätä sen takia, että me todella tiedämme, mitä haasteita liittyy tähän lainsäädännöllisesti ja sen voimaan saattamisen osalta. Ensinnäkin olemme ehdottaneet ensimmäinen tammikuuta 2017 kaikille uusille moottoripyörille pakolliseksi kehittyneitä jarrujärjestelmiä. Ja on hyvä tietysti näitä päivämääriä hieman järkeistää, kun tähän liittyy niin paljon haasteita. Sitten päästöistä haluan sanoa, että tässäkin todella haluaisimme säilyttää tuon ensimmäisen vaiheen, koska muuten joudumme tilanteeseen, että vuonna 2017 ei tapahdukaan mitään. Ja nyt kaikki nämä elementit, joita olemme saaneet, niin ovat osoittaneet, että on hyvin kunnianhimoisia päästötavoitteita, mutta myöskin aikataulu on todella kriittinen tekijä sen suhteen, miten L-luokan ajoneuvojen osalta tämä saadaan toteutettua. Hiilidioksidipäästöt ovat tässä oleellisia. Nämä kaikki elementit siis todella vaikuttavat ja me emme voi hyväksyä erityisesti kaupunkialueiden päästöjä ja savusumua. Me haluamme siis pitää ensimmäisen tavoitteemme ja oman kantamme siinä. Haluaisin myös esittää huomioon siitä, että useilla jäsenvaltioilla on jo joitakin toimenpiteitä, joilla on kielletty skootterit ja mopot kaupungin sisäisessä liikenteessä, koska ei ole tiettyjä järjestelmiä, mutta kun me haluaisimme edistää yleisellä tasolla kaksipyöräisten liikennettä, koska se voi olla kaupunkiliikenteessä hyvin myönteinen asia. Viimeinen seikka, jota haluaisin käsitellä, on se, että erityisesti olemme tyytyväisiä siihen, että äh, halutaan edistää uuden teknologian käyttöä. Tuo teknologia kehittyy hyvin nopeasti ja kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että kun ajattelemme hyväksyntämenettelyjä koskevaa lainsäädäntöä, niin niissäkin pitäisi sallia äh, tai hyödyntää uuden teknologian käyttö, erityisesti uusissa ajoneuvoissa – ja on saatava näistä ympäristöystävällisiä. Sehän nyt on sanomattakin selvää. Myös kaksipyöräisillä niin kuin muillakin ajoneuvoilla. Mutta kun puhutaan hyväksynnästä, tyyppihyväksynnästä ja painorajoista ja luokittelusta painorajojen mukaan, niin me emme laske tähän mukaan akkujen painoa, joten tietyllä tavalla siis sähköajoneuvoille tämä voi olla etu mutta joka tapauksessa on tarkoitus edistää uutta teknologiaa. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt sitten annan puheenvuoron edustaja Van de Kampille. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Het spijt me. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, mutta seuraavan kymmenen minuutin aikana me käymme läpi vähän lisää yksityiskohtia ja tästä tulee vieläkin teknisempää. mutta tämä on jatkoa mietinnölle ja tietysti näitä teknisiä yksityiskohtia myöskin tarvitaan. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja olemme tehneet yhteistyötä hyvin avoimesti, mikä on tietysti tärkeää, vaikkakin meillä on erilaisia kantoja. Me jatkamme seuraavina viikkoina ja kuukausina ja sitten syyskuussa nähdään, miten tässä käy. Sitten näistä päästöistä. Alustuksessa sanoin, että olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että kaksi pyöräiset ajoneuvot ovat saastuttavia ja tietysti jos puhutaan euro 4 ja euro 5, niin olen valmis etenemään tässä asiassa selkeästi ja keskustelen varjoesittelyiden kanssa tästä – kun mietimme näitä päivämääriä. Mutta myöskin täytyy muistaa teollisuus. Meidän on pystyttävä kehittämään tätä kaksipyöräisten alalla. On nyt talouskriisi, joka ei ole helppo. Teollisuus on nyt kanssamme miettimässä näitä asioita ja meidän täytyy katsoa, pystyisimmekö selkeyttämään sopimuksia euro kolmosesta, nelosesta ja vitosesta, jotta saisimme enemmistön valiokunnassa, komissiossa ja sitten sen jälkeen parlamentissa. Ja sitten Westfalen toinen huomio liittyen ABS-jarruihin ja skuuttereihin. OBD voi olla merkittävä näille skoottereille, koska niissä on tiukemmat vaatimukset moottorien osalta, mutta No siis tässä puhutaan nyt 1200 euron skuutterista, ja siihen ei voi sitten lisätä 400 euron varusteita. Ja sitten tämä kolmas kohta, joka liittyy näihin jarrujärjestelmiin. Ei pidä yliarvioida niitä etuja, joita koituu jarrujärjestelmistä. Jos on vaikka 16-vuotias poika tai tyttö, he voivat kuolla skootterilla, jossa on hieno ABS-järjestelmä, jos he eivät tiedä, miten skootteria ajetaan. Tähän liittyy tämä ihmisen käyttäytymisen aspekti, joka vastaa 75 prosentista onnettomuuksia. No tietysti tarkastelemme sitten siitä, mitä liikennevaliokunta sanoo tästä niin ja miten tätä kohtaa voidaan muokata. Mutta selkeyden vuoksi nämä järjestelmät ovat koko ajan halvempia. Olemme puhuneet Boschin kanssa, Harley Davidsonin kanssa, ABS-jarrujärjestelmistä – ei sitä mitään 600 euron voittoa tule Harley Davidsonilla, eli täytyy katsoa, miten tässä nyt sitten käy. Joidenkin mielestä pitäisi olla ABS-järjestelmät, se on vain 80 euroa, mutta jos sen haluaa asentaa ajoneuvon, niin se maksaa jo 300-400 euroa, eli sekin pitää muistaa. Mutta tietysti kuuntelemme sitten Westfalia näistä päästöistä, järjestelmästä OBDstä ja sitten Ryyle. Ryyle oli näistä kohdista samaa mieltä. Ja sitten tärkeä kohta liittyy näihin sähköpyöriin. Olen keskustellut sidosryhmien kanssa tällä alalla ja myöskin komission kanssa. Ja sähköpyörien tuottajat tietysti haluavat tarkastella kustannushyötysuhdetta, mutta sähköpyöräalalla voidaan edetä hyvinkin nopeasti. Jos on nuoria ja vanhoja ihmisiä, jotka voivat mennä 45 kilometriä tunnissa mäkeä alas ilman kypärää, niin sitten täytyy miettiä jotain rajoituksia. Mutta me käymme keskustelua näiden sidosryhmien kanssa. Sitten kysymys 2, 3 ja 4 pyöräisten sähköajoneuvojen osalta. Ryylen kanssa olen samaa mieltä. Meidän pitää tehdä teknisestä kehityksestä mahdollista, mutta tietysti vastaan tulee seinä, kun ajatellaan näitä painorajoituksia. Ja tietysti jotkut osat ovat hyvinkin raskaita, esimerkiksi tämänhetkiset akut ovat painavia. Ja jos joku voisi keksiä pienen tai kevyen akun, niin sitten hyvin nopeasti voitaisiin kehittää näitä. Mutta sähköautot painavat kevyesti yli 800 kiloa, enkä nyt tiedä, pitäisikö tätä L-kategoriaa soveltaa M-ajoneuvoihin. Eli tätä nyt täytyy vielä tarkistella ja Jyrylen kanssa olen tässä samaa mieltä. Tekninen kehitys tulisi ottaa mukaan asetukseen ja pitäisi jättää tilaa tälle kehitykselle. Sitten tarkistus 65. Meillä on kollega, jonka nimi on Ruule ja sitten toinen, joka on Ryyle. Tämä on hiukan hankalaa. Mutta Heidi, sanotaan nyt vaikka näin. Heidi. Tässä puhutaan ajoneuvojen toimittamisesta ja tästä on puhuttu Biachon kanssa. Ja meillä pitää olla enemmän näitä toimitusmuotoja. Tietysti näillä, näissä autoissa kuljetaan rahtia. Tässä puhutaan 750 kilosta. Kun mennään M-kategoriaan, ja sitten se, mistä Manders puhui, tarkistus 50. Sitä pitäisi katsoa vähän laajemmin. Urheilu tiellä ja tien ulkopuolella, mutta sitä ei pitäisi rajoittaa tiettyihin vajautumuksen liittyvät lukitsemisjärjestelmiin ja niin edelleen, vaan pitäisi voida käyttää näitä ajoneuvoja urheilutarkoituksiin, eikä pitäisi soveltaa kaikkia näitä rajoituksia urheiluajoneuvoihin. Eli meidän täytyy löytää tähän nyt erilainen ratkaisu. Moottorin näkyvyys sivulta No, en nyt pidä oikeastaan tästä, mutta ymmärrän kyllä tämän ajatuksen. minä en haluaisi, että se olisi kokonaan näkyvä, mutta tietysti näkyvyys on tärkeä seikka. Ja sitten nämä latauspisteet ja niiden yhdenmukaisuus, siitä tulee ongelma. Biacholla ehkä on yksi pistoke ja sitten eri valmistajilla on erilaisia pistorasioita ja sitten syntyy ongelmia. Ja tämä nyt saattaa hiukan haitata tätä kehitystä. Sitten tämä viiden vuoden välein tehtävä tekninen tarkastelu. No minä nyt en äänestäisi tällaisen tarkistuksen puolesta kuitenkaan valtaosa skuutterin ja moottoripyörän kuskeista huoltavat näitä ajoneuvoja säännöllisesti. Ja sitten oli Schwabin kommentti, johon tuli jo vastaus, kun vastasin Ryylen ja Westfalen kysymyksiin. Liikennevaliokunta on tehnyt lausunnon ABS-jarruista ja OBDstä, joten siinä se. Kiitos. No, Thank you. Uh, the deadline for amendments is on 20... Tarkistusten jättämisen määräaika on kesäkuussa 20. päivä. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Energiamarkkinoiden yhtenäisyys ja läpinäkyvyys. Me äänestämme. Te tarvitsette äänestyskorttine ja annan puheenvuoron esittelijälle Rafal. We, uh, we've prepared an opinion on... Hyvät naiset ja herrat, aivan lyhyesti olen tehnyt lausunnon energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä tämän lausunnon parissa. Ja aivan lyhyesti aluksi meidän täytyisi päättää siitä, mitä me haluamme tähän lausuntoon sisällytettävän. Meillä on tässä tietysti rajoitetut kädet, koska tämä on vain lausunto ja meidän täytyy keskittyä markkinanäkökohtiin. Ja määritelmät tulevat asiasta vastaavasta valiokunnasta, mutta me olemme antaneet itsellemme tehtäväksi kolme perusasiaa. Ensinnäkin se, että selitämme paremmin, miksi me tämän teemme ja sen, että teemme tämän markkinoiden avoimuuden vuoksi, mutta että teemme tämän myöskin kuluttajien edestä, jotta kuluttajahinnat olisivat halvempia. Lisäksi on erityisiä kohtia, jotka koskevat kuluttajia, erityisesti se, että vaikka päätämme rangaistuksista, niin se koskee, se koskee kuluttajiin koituvaa vahinkoa energiaa sisämarkkinoilla pitäisi tietää, mistä on kyse, ja meidän täytyy kollegoiden ja varjoesittelijöiden kanssa huolehtia, että olemme huolehtineet siitä, että valiokunnan ensisijaiset tavoitteet otetaan huomioon ja tähän mukaan asetukseen, jotta se todella hyödyttäisi kuluttajia. Toinen kohta, delegoidut säädökset siirretyn säädösvallan nojalla annetut säädökset. Me olemme eh, halunneet vahvistaa parlamentin etuoikeuksia. Eh, tämä liittyy ymmärrys, yhteisymmärrysmuistioon, joka neuvoston, parlamentin ja komission välillä on allekirjoitettu, ja se liittyy juuri näihin delegoituihin säädöksiin. Mehän pyydämme prosessin lopussa sitä, että sanommeko ei vai kyllä näille säädöksille mutta joka tapauksessa meidän täytyy voida siis vaikuttaa siihen, miltä nämä delegoidut säädökset lopulta näyttävät. Sitten rangaistusten käyttö. Olemme laatineet tästä kompromissitarkistuksia, koska haluamme välttää tilaisuuden, jossa taloudelliset toimijat valitsevat kotivaltiokseen sen, missä kustannukset ovat, tai rangaistukset ovat alhaisimmat, ja siksi haluaisimme, että rangaistukset yhdenmukaistetaan, jos komissio näkee, että tällaista kotipaikan valintaa esiintyy. Sitten olemme laatineet kuusi kompromissitarkistusta, joissa on mukana suurin osa siitä, mitä kollegat ovat tarkistuksissaan esittäneet ja toivon, että äänestys etenee jouhevasti. Eli vielä kerran kiitos erinomaisesta yhteistyöstä kaikille varjoesittelijöille ja uskoakseni voimme nyt mennä äänestyksiin. Tässä on käyty myös keskustelua muiden valiokuntien varjoesittelijöiden kanssa. He ovat luvanneet ottaa ottaa meidän kantamme huomioon muissa mietinnöissä ja lausunnoissa. Kiitos. Suuret kiitokset. Uskon, että voimme nyt siirtyä sitten äänestämään. Artikla 1, kohta 1, tarkistus 40 Claude Turmesilta puolesta. Vastaan. Niin, seuraatteko? Me äänestämme nyt. EPP ei äänestänyt. Ehkäpä toistamme. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää. Tämä näyttäisi olevan hylätty. Vai pitäisikö meidän tarkistaa? Ehkäpä tarkistamme. Tarkistamme tarkistuksen 40. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty yhdellä ääni, äänellä, yhden äänen enemmistöllä. Tarkistus 41. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7. Artikla 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43, tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Mm, tämä näyttäisi olevan hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Me voimme tarkistaa koneellisesti. En ole täysin varma. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Vai niin? No minä en tätä nyt niin seurannut kovinkaan tarkasti. Tämä on siis hyväksytty suurella enemmistöllä. Seuraavaksi tarkistus 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten jatkamme tarkistukseen 12 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi artiklan 4, tarkistus 45, toinen Mandersilta, puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. 44 tarkistus on kyseessä. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty viiden äänen, äänen enemmistöllä. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jaha, selvä. Yksimielisesti hyväksytty. puheenjohtajanne on nähtävästi sokea, sanoo puheenjohtaja. Sitten seuraavaksi 46, Claude Turmesilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Tämä meidän täytyy kyllä katsoa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14. Aha, anteeksi. 52 onkin seuraava esittelijältä ja kollegoilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 on vedetty pois. Seuraavaksi 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 47 anteeksi 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Me tarkistamme. Selvä. Äänestys alkaa. 49 on siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi artikla 7, tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla Artikla 8, tarkistus 18, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi artikla 9, kompromissitarkistus 7, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Artikla 15, tarkistus 21, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Artikla 16, tarkistus 61. Aha, hyväksytty. 21, anteeksi, tarkistamme tarkistuksen 21. 21. Äänestys päättyy. Kyllä, tämä on siis hyväksytty. Tarkistus 61. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet, kompromissitarkistus 1, äänestys alkaa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 2, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 28, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus Kolme on vedetty pois. Seuraavaksi 29 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa vai oletteko tyytyväisiä tähän hylkäämiseen? Selvä. Seuraavaksi sitten kompromissitarkistus kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 31 Tähän liittyy suullinen tarkistus. Eli tässä tämä suullinen tarkistus siis on mukana puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tosiaan kappale 15, tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä näytti olevan hylätty, mutta me voimme tarkistaa. Tarkistamme 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Selkeästi hylätty. Kompromissi tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Tämä toteutetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Erittäin hyvä. Onneksi olkoon. Yeah. Now we go to uh, item six. Seuraavaksi siirrymme sitten kohtaan kuusi esityslistalla vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta. Ja annan puheenvuoron edustaja Hanslikin. Ole hyvä. Please, Mrs. Hansley. Okay. Uh, colleagues. No niin, hyvät kollegat. No niin, kiitos. Eli kiitoksia kollegat. Tämä direktiivi on erittäin tärkeä, jotta voidaan ennaltaehkäistä suuronnettomuuksia. Muutokset direktiivissä ovat tarpeen, koska me haluamme lisätä tarkistuksen yksi, joka liittyy luokitteluun, merkintöihin ja aineiden pakkaamiseen. Ja haluaisin kiinnittää huomioni tähän. Ja siksi mielestäni nämä asennemuutokset eivät ole olleet täysin oikein. Monia sääntöjä on nyt täydennetty ja se on mielestäni täysin oikein. Esimerkiksi asetukset, jotka liittyvät kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa näihin muutoksiin ja sitten muutokset oikeusjärjestelmään ja myöskin onnettomuuksista raportointi on tässä mukana. On hyvä, että on yksinkertaistettu raportointijärjestelmää ja tiedonvaihtojärjestelmää eri yhteisöjen välillä. Ja sitten omassa mietinnössäni on ehdotuksia. Ensinnäkin ehdotan, että tehdä muutoksia liitteeseen yksi ja sitten tiedot, joita toimitetaan yleisölle. Komissio ehdottaa muutoksia liitteeseen yksi sen kautta, että nämä delegoidut säädökset otetaan mukaan. Eli tässä voitaisiin ottaa pois aineita ja ottaa mukaan uusia aineita liitteeseen yksi. Ja liitte yksi on avain osa tätä direktiiviä, koska siinä on määritelty nämä aineet ja kynnysarvot. Samalla siinä on selitetty direktiivin vaikutusala ja toimijoiden lukumäärä. Mielestäni tämä liitteen 1 ja liitteen 7 muutokset, jotka liittyvät, liittyvät poikkeuksiin standardeista artiklan 4 pohjalta, ne pitäisi ottaa mukaan tavanomaisen lainsäädäntömenettelyyn ja mitä tulee liitteen yksi sisältöön, no valiokunnassa keskusteltiin siitä, että otetaan mukaan tai suljetaan pois tiettyjä aineita. Ja tämän lausunnon osalta oletan, että kun otetaan huomioon liitteen yksi sisältö, se on mielestäni ympäristövaliokunnan tehtävä. Mutta en minä eikä tämä valiokunta ole asiantuntija määrittelemään, voidaanko tietyt aineet ottaa mukaan vai ei näihin aineisiin, jotka ovat luettelossa yksi, liitteessä yksi. Siksi ehdotuksessani on puhuttu ainoastaan tämän muutoksen menettelystä, eikä näistä sisällöistä tai aineista itsestään. No sitten tietojen julkistamisesta. No tietysti on velvollisuus ilmoittaa yleisölle näistä asioista ja täytyy myöskin ottaa huomioon näiden tietojen muoto ja laatu, kun niitä toimitetaan muille. Näiden tietojen pitäisi olla selkeitä ja niiden pitää olla helposti ymmärrettävissä, jotta kansalaisilla ei ole mitään epäilyksiä, kun he käyttäytyvät hätätilanteissa. Hätätilanteissa toivomme, että toimitettu tieto on riittävää, ei välttämättä paljon tietoa, vaan sopivaa tietoa. Ja näiden tietojen pitäisi kulkeutua myöskin kansalaisten korviin. Erityisesti pitää korostaa sairaaloita, kouluja ja muita julkisia rakennuksia. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että pitäisi olla mahdollisuus saada tietoa julkisilta tahoilta avoimemmin, mutta tietysti on jotain luottamuksellisuuskysymyksiä ja jotkut tiedot liittyvät tekijänoikeuksiin, joten näitä tietoja pitäisi antaa pyynnöstä. Ehdotan myöskin, että komissio laatii raportin neljän vuoden välein liittyen suuronnettomuuksiin, joita on tapahtunut EUn alueella. Ja sitten kommentoisi vähän sitä, miten nämä onnettomuudet ovat vaikuttaneet direktiivin toiminnan suhteen. Näistä tiedoista voisi olla hyötyä, kun keskustelemme näistä kysymyksistä tulevaisuudessa. Eli tämän verran halusin nyt kertoa tässä vaiheessa tästä direktiivistä 21. kesäkuuta kello 12 on tarkistusten jättämisten määräaika ja äänestys on heinäkuussa. Eli nyt kuuntelen huomioitanne ja kysymyksiänne. Kiitoksia puheenjohtaja. Very much. Kiitoksia oikein paljon ja nyt annan puheen vuoron sitten varjoesittelijöille. Ensimmäinen on edustaja Peres. Olkaa hyvä. Muchas gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelen Hanslikia hänen tekemästään työstä ja erinomaisesta asiakirjasta. Olen samaa mieltä siitä, että olisi hyvä, jos ympäristövaliokunta vähän katsoisi tätä ensin ja viittaan nyt tähän menettelyyn. Esittelijän kanssa olen samaa mieltä, samoin kuin jo huhtikuussa kävi ilmi, että se, että hylkäämme sen, että ykkösliitteen uudistaminen tehtäisiin delegoitujen säädösten tavalla, niin kuin komissio on ehdottanut, liitteen muuttaminen on kaikkein tärkein osa tätä direktiiviä. Siinähän on lueteltu nämä vaaralliset aineet ja kynnysarvot, ja sitä pitää muuttaa tavallisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Ja olen samaa mieltä myöskin siitä, että tietoa pitää olla saatavilla. Kansalaiset, varsinkin ne, jotka saattavat altistua tällaisille aineille onnettomuuksissa, ja nehän vaikuttavat myöskin rajat ylittäin. Heillä on oltava käytössään tietoa avoimesti ja jatkuvasti. Kuitenkin katson, että meidän täytyy vähän syventää tarvetta tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja myöskin eri alue- ja paikallistason viranomaisten välillä, jotta voidaan ennalta ehkäistä rajat ylittäviä onnettomuuksia. Ja tärkeää on myöskin se, että näissä järjestelmissä tiedot ovat aina ajan tasalla. Olen myöskin samaa mieltä siitä, mitä puhuttiin siitä, miten komissio toteuttaa raportteja suurennetumuksista, jotka tapahtuvat EUn alueella, ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat tämän direktiivin toiminnan tehokkuuteen. Mutta minulla on kuitenkin epäilyksiä näistä aikatauluista, Komission pitäisi tehdä tällainen aina, kun tapahtuu vakava onnettomuus, ja erityisesti kun ajatellaan rajat ylittäviä onnettomuuksia, tavoitteena on arvioida, millaista tietoa on saatu jäsenvaltioista, ja sitten tehdään suosituksia, joiden avulla voidaan välttää tämän tyyppisiä onnettomuuksia. Haluaisin vielä kerran kiittää Hanslikia erinomaisesta työstä, ja voin sanoa, että minun ryhmäni tekee tähän muutamia tarkistuksia. Kiitos. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia oikein paljon. Seuraava kommentti tulee sitten Aldelta. Herra Kreutzmann. Yeah, thank you. Kiitoksia oikein paljon kollegani edustaja Paranovan puolesta, joka ei nyt voi, päässyt tänne paikalle. Tässä puhun muutamasta asiasta tässä. Rova Paranova haluaisi onnittelia esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta. luonnoksesta ja myöskin näistä tarkistuksista Alden ryhmä tukee näitä esittelijän tekemiä muutoksia, joiden tar- tarkoituksena on muuttaa liitettä kaksi ja lainsäädäntömenettelyä ö, sen sijaan, että käytettäisiin delegoituja säädöksiä ja myöskin tätä suuren yleisön tiedon saatavuutta. Komission tarkoituksena on tässä muuttaa kynnysarvoa näiden aineiden osalla. Ja tässä haluaisin painottaa, että soveltamisalan muuttaminen ei olisi järkevää, koska se saattaisi johtaa siihen, että tässä ympäristön suojelu ja ihmisten terveyden suojelu saattaisi kärsiä. Tämä voitaisiin, myöskin tätä voitaisiin soveltaa kynnysarvojen suhteen. Joidenkin aineiden kohdalla ei ole selvällä, että miltä tieteelliseltä pohjalta kynnys on asetettu, joka herättää kysymykseen, että nämä on ehkä poliittisesti päätetty, kun ajatellaan tiettyjä kynnysarvoja. Ei ole voitu osoittaa, että tiettyjä tasoja voidaan savoittaa ja tietyt aineet olisi pitänyt ottaa mukaan liitteeseen yksi, jotta voitaisiin heijastella hyvin korkeaa ympäristön suojelua ja ihmisten terveyden suojelua. Nämä aineet, joita ei ole luokiteltu myrkyllisiksi aikaisemmissa luokituksissa, tulisi nyt luokitella sellaisiksi. Edustaja Paranova saattaisi mennä vielä pidemmälle, mitä tulee terveysvaikutuksiin. Tähän liittyy myöskin tiettyjä viiveellä tapahtuvia terveysvaikutuksia. Tarkoituksena on myöskin arvioida riskit paremmin ja tämä sisältää myöskin sen, että ympäristö ja ihmiset tulisi ottaa mukaan tavoitteisiin tässä EUn lainsäädännössä ympäristön suojelun osalta. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Kreutzmann. Te puhuitte siis varjoesittelijä Parvanovan puolesta. No Haide Ryyle, hän on aina paikalla. Kiitoksia paljon. No minä tässä kuitenkin pohdin viimeksi, että eikö tämä olisi enemmänkin ympäristövaliokunnan asia, koska tämä luonnos on kyllä erittäin hyvä ja se keskittyy siihen, mikä on meidän toimivaltuutemme tässä valiokunnassa. Ja tässä tehtiin tärkeitä täydennyksiä jotka, siis verrattuna tähän komission ehdotukseen, eli se tapa, miten nyt tässä tietoja esitetään ja äh, myöskin nämä tiedottamiskuviot ovat mielestäni erinomaisia. Tämä on tärkeää myöskin kuluttajan suojan kannalta ja myöskin viittaus tähän parempaan lainsäädäntöön ja delegoituihin säädöksiin, että ne asetetaan kyse- kyseenalaiseksi. Ja tämä lainsäädäntökysymys, nämä ovat tärkeitä, mutta minua kiinnostaisi, että miten komissio tämän tilanteen näkee, koska minun silmissäni tämä on hyvä parannus komission ehdotukseen nähden ja minua kiinnostaisi, että voiko komissio hyväksyä tämän. Kiitoksia tästä tekemästänne työstä. Tämä on erinomaista ja todellakin keskityitte siihen, että mikä on tämän valiokunnan toimivallan alla. Kiitos. Kiitoksia edustaja Ryyle. Mietin tässä, että haluaako GUE ottaa kantaa tähän. En näe varjoesittelijää täällä. Ei. Joten käännämme sitten, katsomme komission puolen. Christopher Ale. Yes, thank you, uh, Mrs. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisimme kertoa, että olemme tyytyväisiä siihen, että tämä valiokunta on ollut niin kiinnostunut ehdotuksestamme. Kyse on direktiivistä, joka koskee yksittäisten henkilöiden turvallisuutta ja tämä on erittäin tärkeää. Tämän direktiivin tarkistaminen lähti liikkeelle siitä, että kansainvälisesti on päätetty uusista kemikaaliasioista ja ne on päätetty täytäntöönpanna myös EU-lainsäädännössä. Ensinnäkin kemikaalilainsäädännössä, kun kemikaalilainsäädäntöä on koko ajan muutettu, niin tätä halutaan, tämä halutaan huomioida muissakin. Esittelijä ja muut parlamentin jäsenet puhuivat erityisesti pääsystä tietoihin – jos halutaan, että vaarojen ja onnettomuusten ennaltaehkäisy toimii hyvin, niin tietojen täytyy olla avoimia. Ja jotta tämän direktiivin tehokkuus taattaisiin, niin ihmisten täytyy saada tietoa, jotta he tietävät, miten heidän tarvittaessa tulee käyttäytyä. Näin ollen kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat mietinnön laatintaan osallistuneet, koska he ovat tukeneet meidän tätä koskevia ehdotuksiamme. Tiedot on pidettävä saatavilla, osa niistä täytyy olla saatavilla internetissä. Jos joku joutuu tiettyyn onnettomuustilanteeseen, niin hänen täytyy saada välittömästi tietoa, koska muuten tiedot ovat voineet unohtua tai hän ei tiedä siitä. Eli tietoon täytyy päästä nopeasti käsiksi ja nykypäivänä ainut keino toteuttaa se on internetin välityksellä joitakin lisätietoja pitäisi sitten saada pyydettäessä, mutta erityisesti tätä internet-osuutta pitää käsitellä. Esittelijä on tämän hyvin muotoillut. Sitten soveltamisalasta ja säädösvallan siirron nojalla annetuista säädöksistä. Me olemme esittäneet sellaista näkökohtaa tai lähestymistapaa, joka on hyvin tärkeä tämän järjestelmän kannalta. EU-lainsäädännössä puhutaan luokit, kemikaalien luokittelusta, merkinnöistä ja pakkauksista. Ja tietyt ominaisuudet määrittelevät, määrittävät tuon luokittelun. Jos aine tai kun aine luokitellaan tämän lainsäädännön alaan kuuluvaksi – jos sillä on tiettyjä ominaisuuksia, kuten myrkyllisiä ainesosia, niin se täytyy ottaa huomioon CVS-direktiiviä sovellettaessa. Luokittelupäätös perustuu teknisiin tietoihin ja tässä on parlamentaarinen tarkastelu otettu huomioon niin kuin Lissabonin sopimuksessakin määrätään. Me haluamme kuitenkin tämän toteuttaa delegoitujen säädösten muodossa. On tiettyjä ominaisuuksia siis, jotka vaikuttavat kemikaalien luokitteluun ja käyttöehdot myös on huomioitettava. Ja jos katsot ehdotustamme kohtaa osaa kolme kohtaa yksi, niin me emme halua jättää direktiivin ulkopuolelle aineita, mutta me puhumme sellaisista tiedoista, joiden perusteella eh, aineet joko kuuluvat tai eivät kuulu direktiivin soveltamisalan piiriin. Erityisesti jos on suuria onnettomuuksia. Jos käytämme vain näitä ominaisuuksia hyviksemme, niin, voisi, niin jos komitologiaa tässä sovelletaan, niin nämä ominaisuudet vaikuttavat suhteettomalla tavalla, mutta toki luokitteluun, mutta toki me ymmärrämme sen parlamentin kannan, että parlamentti haluaa katsoa, miten komissio käyttää säädet, siirrettyä säädösvaltaa. Ja me haluamme noudattaa tiettyä kriteeristöä, joihin päätökset perustuvat, ja me teemmekin työtä asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme luoda tämän kriteeristön. Olemme lukeneet myös muita parlamentin asiakirjoja, joissa halutaan erityisesti keskustella kriteereistä sen sijaan, että tietyt ehdot luodaan, joiden perusteella voitaisiin delegoidun, delegoiduissa säädöksissä luokitella joku aine Seveson piiriin. Lopuksi olemme tyytyväisiä siihen, että ilmoitusvelvollisuutta on tässä esittelijä vahvistanut jos kerran olisi hyvä, että jopa pienemmistä onnettomuuksista pitäisi ilmoittaa kuin mitä tänä päivänä on velvollisuus. Tämä hyödyttäisi myös jäsenvaltioissa. Me tiedämme, että tämä, tässä on lisäystä 20 artiklassa sanotaan, että komissio laatii tästä kertomuksen ja, tai raportin ja me emme ymmärrä, että millä tavalla esittelijä tässä pyrkii laajentamaan tätä niin, että pitäisi olla eräänlainen toinen raportointivaihe. Mehän jo ehdotimme komissiossa, että olisi yksi raportointisykli vain. ja kunkin onnettomuuden jälkeen tapahtuva raportointi. No jotkut onnettomuudethan ovat hyvin suuria, tärkeitä, suuria, mutta eh, niillä on kuitenkin rajalliset vaikutukset. 20-35 tällaista onnettomuutta raportoidaan vuosittain. Ja meidän mielestämme kun on saatu muutamien vuosien ajalta kokemusta, niin voitaisiin laatia raportit suurista onnettomuuksista ja direktiivin täytäntöönpanosta. Toivottavasti tässä vastasin kysymyksiinne. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Sitten edustaja Hanslik, haluatteko tehdä yhteenvedon? E, pani przewodnicząca, szanowne koleżanki i koledzy, ja bardzo... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia tästä kiintoisesta keskustelusta mietinnöstäni. Ja nyt kun kuuntelin teitä, voin todeta, että meillä on yhteisiä kantoja monissa kohdissa, eli varmasti saamme aikaan erittäin hyvän kompromissin tämän direktiivin osalta. Tämä on hyvä merkki tulevaisuutta ajatellen. Haluan kiittää teitä kommenteistanne. Ja muistuttaisin vielä, että 21. päivä kesäkuuta kello 12 on määräaika tarkistusten jättämiselle. Kiitos. Thank you very much. Suuret kiitokset. Ja mitä tulee tähän ajankohtaan, eli 11.7. käsitellään tarkistuksia. Sitten äänestys IMKossa on 12.7. Ja sitten Envissä äänestetään, se nyt ei ole meidän asiamme, mutta täysistunnossa tämä on sitten joulukuussa 2011, tänä vuonna siis. Me olemme tässä hiukan aikatauluamme edellä, mutta edustaja Gebhard on paikalla, joten voimme siirtyä sitten kohtaan seitsemän asuntoomaisuutta koskien koskevat Anteeksi. Euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistaminen ja asetuksen muuttaminen. Annan nyt sitten puheenvuoron esittelijälle Evelin Gebhardille. Olkaa hyvä. Ja, Frau. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on lausunto talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ja kysehän on siitä, miten tämä SEPA-järjestelmä hoidetaan ja millä aikataululla. Siitä tulee ainoa maksualue jäsenvaltioille välillä. Ja ensimmäinen kysymys, joka tähän nyt sitten liittyi, oli se, että nämä ehdotukset, joita siis on tehty ja joita Euroopan komissio ei hyväksynyt, niin kun se nyt totesi, että vanhat järjestelmät voisivat tässä toimia SEPAn rinnalla. Minä pohdin tätä hyvin tarkasti, mutta tulin siihen johtopäätökseen, kuten Euroopan komissio, että meidän pitäisi kyllä antaa lopullinen päivämäärä tälle koko prosessille, koska ajan kuluessa sisämarkkinoilla, jota me tässä luomme, ja varsinkin euroalueella, joka meillä on, meillä ei voi olla tällaista monenkirjavaa maksusysteemiä, vaan me pitäisi pitää huoli siitä, että meillä olisi jonkinnäköistä yhtenäisyyttä tässä, että ajan kuluessa nämä järjestelmät voitaisiin mahdollisimman pitkälle harmonisoida. Tämä oli ensimmäinen kysymys, johon minun piti vastata. Toinen kysymys liittyy siihen, että millä aikavälillä nämä siirtymäajat sepaa kohti olisivat toiminnassa. Ja tässä on käyty hyvin paljon keskustelua myöskin kuluttajan suoja henkilöiden ja muiden välillä. Ja myöskin kun on pohdittu kysymystä siitä, että pitäisikö tässä asettaa sama takaraja tilisiirtojen ja muiden maksupalvelujen osalta, mikä tämä nyt sitten taas olikaan saksaksi. Minä valmistelin tämän englanniksi että minulla on tässä hiukan vaikeuksia, että onko meillä samat aikarajat tilisiirtojen ja suoravelotusten osalta. No ainakin tässä ensimmäisessä äh, tarkistuksessani kirjoitin saman päivämäärän, mutta minä pohdin tätä kuitenkin vielä vähän tarkemmin. Ja nämä tilisiirto- ja suoravelotusmenettelythän ovat hyvin erilaiset järjestelmät. Ja varsinkin kun ajatellaan kuluttajan suojatarvetta, niin sehän on hyvin merkittävä asia. Tilisiirrot, siinä se voidaan tehdä. Siinähän ihmiset itse nämä luvut antavat tähän järjestelmään. Ja nämä luvut, jotka ovat tietysti arkaluonteisia, niin nehän eivät automaattisesti sitten mene rahan saajalle, koska tässähän tietosuoja on hyvin tärkeä asia, mutta tämä kyllä voidaan hoitaa hyvin paljon nopeammin kuin näiden suoraveloitusten kohdalla. Tässä nämä annetaan nämä tiedot kolmannille, kolmasille osapuolille eteenpäin, jotta veloitukset voidaan sitten myöskin hoitaa. Ja tässä nyt sitten kysymys kuuluukin tietosuoja ja myöskin sitten jäljitettävyys jos näitä tietoja käytetään väärin, niin tämähän on erittäin arka kysymys ja lähden siitä, olen puhunut pankkien ja muidenkin kanssa, että tässä todellakin täytyy vielä tehdä jotain näiden turvajärjestelmien osalta. Ja niin kuin Euroopan komissiokin oli sitä mieltä, että tässä pitäisi olla toinen takaraja, että tilisiirrot saataisiin hoidettua nopeammin kuin suoraveloituskysymykset, jotta turvallisuus, jäljitettävyys ja palautusmahdollisuus ja myöskin jos tapahtuu rikkomuksia, väärinkäytöksiä, niin miten nämä asiat voidaan sitten hoitaa. Tässä siis tarvitaan hiukan lisää aikaa, jotta tämä voidaan toteuttaa Nämä ovat ne tärkeimmät kysymykset, joihin oli tarkoitus löytää ratkaisu kuluttajan suojan näkökulmasta. No sitten toinen kysymys kuului, mitä me teemme näiden takarajojen suhteen, joita, tai määräaikojen suhteen, joita Euroopan komissio on esittänyt. Tätäkin pohdin hyvin pitkään. Minä puollan sitä, että saamme yhtenäiset järjestelmät, mutta että kuluttajien täytyy myöskin tottua uuteen järjestelmään. Näin ollen minä ehdotin, että me käyttäisimme kaksi vuotta pidemmän ajan kuin mitä komissio on ehdottanut. Eli tilisiirtojen kohdalla kahden vuoden asemesta neljä vuotta ja suoraveloituksen sijaan, suoraveloituksessa kolmen vuoden sijaan viisi vuotta. Tämä on mielestäni kaiken puolin järkevää niin, että me todellakin voimme antaa kuluttajien tottua uuteen järjestelmään. Tämä oli se motivaatio, joka, joka tässä taustalla oli, kun ehdotin määräaikojen pidentämistä sen suhteen tai sen sijaan, mitä Euroopan komissio ehdotti. Tämähän totta kai vaikuttaa sitten myöskin komission ilmoittamisraportointivelvollisuuteen, jota täytyy sitten myöskin pidetä, koska emme voi edellyttää, että siellä valmistellaan raportteja, jos täytäntöönpano ei ole vielä täysin loppuun saatettu. Sitten haluaisin vielä kiinnittää huomionne siihen, että että yksi liite, jota Euroopan komissio on ehdottanut, on siirretty artikloihin, koska nämä ovat hyvin arkaluonteisia kysymyksiä, joita me olemme tässä valmistelet. Niin, siis minä nyt katson vielä, että mikä tämä on, koska varmastikin ihmettelitte, kun näitte tämän että täällä on yksi hyvin pitkä tarkistus, mutta siitä tuli niin pitkä, koska nämä, tässä ovat liitteen eri osat, jotka minä otin tähän artiklatekstin mukaan. Tämä on tarkistus seitsemän ja kyse on tässä näistä perustavaa teknisistä vaatimuksista, jotka liittyvät suoraveloitukseen ja tilisiirtoon. Tässä kyse on myöskin maksutilien identifiointiin, sitten maksutapahtumien siirto, sitten rahojen siirto. Nämä ovat siis teknisiä kysymyksiä, mutta näihin kysymyksiin liittyy hyvin paljon myöskin henkilökohtaisia tietoja, joten me emme mielestäni voi tätä ottaa tällaisen komission ehdottamaan liitteeseen, jota komissio sitten voi muuttaa, vaan tämän pitäisi olla itse lakitekstissä. Tällaiset arkaluontoiset tiedot ovat sellaisia, että poliittisen tason tulisi myöskin pitää huolta niistä. Tämän varmastikin ymmärrätte. Tarkistuksessa 26 Eipä se ollutkaan se, vaan tarkistus 31, josta haluaisin vielä erityisesti puhua. Minä olen tämän jo maininnutkin. Tässä kyse on siitä, millaisia tietoja tällaisen tilisiirron yhteydessä – annetaan tälle henkilölle, joka varat, tai rahat saa. Joten komissio oli sitä mieltä, että maksajan nimi tai maksajan IBAN-koodi annetaan eteenpäin. Tämä on mielestäni hyvin arkaluontoinen kysymys, ja tätä ei mitenkään tulisi tälle maksunsaajalle antaa, koska kyseessä on hyvin, ovat hyvin henkilökohtaiset tiedot, ja jos niin näitä, näitä henkilökohtaisia tietoja ei mielestäni tulisi antaa eteenpäin maksun saajalle, joten tämän haluaisin myöskin tässä ottaa esille ehdotuksena, jonka olen tehnyt. Ja sitten vielä viimeinen kohta, mitä tapahtuu palautusten kohdalla, jos tällaista maksua ei tapahdu. Ja tässä minulle on ollut erittäin tärkeää näiden palautussiirtojen kohdalla, mitä tässä, mitä kustannuksia maksalle tästä koituu. Minä tässä pyrin tarkistuksen 12 kanssa tehdä selkoa sillä, sille toteamalla, että maksajalle ei tule mitään lisäkustannuksia tällaisten palautusten osalta, jotka vaikuttavat maksajan tiliin. Ja sitten tarkistuksessa 13, jos maksaja ei ole vastuussa siitä, että maksua ei tapahtunut, tämäkin on tärkeä selkiytys. Sillä jos esimerkiksi pankkijärjestelmässä on ollut ongelma, niin ei ole mitään syytä sille, että maksaja joutuu sitten kattamaan ne kustannukset, jotka liittyvät tähän palautukseen, vaan täytyy selvittää syy tälle. Tämä on mielestäni myöskin järkevä lisäys Euroopan komission ehdotukseen. Nämä ovat ne pääkohdat, jotka olen ottanut tässä näissä tarkistuksissani esiin, ja nyt sitten odotan mielenkiinnolla kollegoiden reaktioita näihin. Ja odotan jännityksellä myöskin sitten näitä tarkistuksia, joita tässä parin päivän sisällä tulee tehdä. Tästä syystä myöskin viime viikolla, kun käännökset tulivat, minä annoin nämä tekstit sitten eteenpäin varjoesittelijöille, että hekin sitten saattoivat, saattoivat valmistautua, eivätkä sitten häkeltyisi näistä teksteistä, koska tässähän myöskin kun ajatellaan IMKO-valiokuntaa, niin tarkoituksena on saada aikaiseksi järkevä lausunto talous- ja raha-asian valiokunnalle. Kiitoksia. Thank you very much, madam. Kiitoksia, edustaja Gebhard. Ensimmäinen reaktio tulee sieltä EPPn suunnalta, edustaja Bussutil. Thank you, Madam Chair, and thank you... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Gebhardille tästä lausunnosta. Puhun nyt vain yhdestä pääkohdasta, joka liittyy tähän määräaikaan, mutta katson kuitenkin, että tämä on erittäin tärkeää lainsäädäntöä, joka on kuluttajien etujen mukaista ja myöskin yritysten. Eli toivon, että lausunnossamme voimme antaa tämän lisää näkökulman sisämarkkinoiden valiokunnasta talous- ja rahasioiden valiokunnan kollegoille. Kaikkein tärkein asia, jota haluaisin korostaa, liittyy tähän loppupäivämäärään. Minun käsittääkseni pääsittelijä talous- ja rahasioiden valiokunnassa on todennut, että meillä pitäisi olla kaksi vuotta aikaa tälle hankkeelle. Ja mielestäni olisi hyvä, että on tällainen loppupäivämäärä ja päivämäärä, joka on mahdollisimman lähellä. Tämä johtuu siitä, että tämä hanke täytyy nyt toteuttaa vihdoinkin. Tämä kanssa on viivytelty aika pitkään, ja mitä nopeammin tämä saadaan voimaan, sitä nopeammin kuluttajat ja yritykset voivat hyötyä tästä sisämarkkinoilla. Jos nyt oikein ymmärsin, meidän lausuntomme valmistelija Gebhardt haluaisi pidentää tätä määräaikaa kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen, kun puhutaan näistä tilisiirroista, ja sitten neljän vuoteen, kun kyse on suoraveloitusjärjestelyistä. En vieläkään ole vakuuttunut siitä, miksi tätä pitäisi vielä pitkittää. Kahdesta neljään vuoteen se on erittäin pitkä pidennys. Olen käsitellyt tätä kysymystä ensimmäisen keskustelun jälkeen, jota käytiin viime vuonna. Eli haluaisin nyt kuulla Gebhardilta, miksi meidän pitäisi tukea tällaista linjaa. Mutta nyt kun ensimmäistä kertaa olen käynyt tämän asian läpi, kuitenkin haluaisin tukea pääesittelijän kantaa asiasta vastaavassa valiokunnassa – koska mielestäni tämä hanke pitäisi nyt toteuttaa kuluttajien ja yritysten eduksi mahdollisimman nopeasti. Mutta olen kyllä avoimin mielin ja valmistelija voi ehkä saada meidät vakuuttuneeksi omasta kannastaan. Kiitos. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten Aldelta edustaja Ole Smith. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mie- lausunnosta Rova Gebhardille. Itse asiassa, mitä halusin sanoa, niin herra Busutil jo sen sanoikin. Niin sanoin kollegani. Mielestäni pienille ja keskisyyrille yrityksille tämä on tärkeää, mutta myöskin kuluttajille. Enkä, emmekä saa viivytellä tässä. Ehkä saatte minut vakuutettua, mutta en ole ihan varma. Olen melko pessimistinen sen suhteen, että voittaisimme jotain lykkäämällä tätä. Tämä on tärkein argumenttini. Ja näin ollen toivon, että pääsemme tästä jonkin sortin konsensukseen lopussa. Varmastikin teen tarkistuksia eh, liittyen niihin maihin, jotka eivät kuulu euroalueeseen ja sitten artiklan 7 kohta 2. En tiedä, hyväksyykö saksalainen kollegani, mutta tämä on todellakin poikkeus, todellakin poikkeus. Ja se maa, josta minä tulen, niin viemme pääasiassa tuotteitamme Saksaan, joten tämä ei ole kovin hyvä asia pk-yritykselle tai kuluttajille, joten näin ollen meidän pitäisi mielestäni olla varovainen käyttäessä erilaisia poikkeuksia, erityisesti näissä esimerkkimaissa. Tämä on minun mielipiteeni. Ehkäpä sitten aikataulu vielä on kysymyksessä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Niin. Niin aivan lyhyesti, koska en ole varjoesittelijä, eikä minulla vielä ole ollut mahdollista puhua Pascal Caffanin kanssa tästä asiasta. Minulla on kyllä hiukan sellainen vaikutelma, että tämä aikataulu aihe on Saksan kannalta tärkeä. Ja meitä myöskin painostetaan suuren yleisön suunnalta tähän suuntaan, ja tässä täytyy myöskin sitten käydä keskustelua ryhmän sisällä, joten tällä hetkellä en nyt kykene reagoimaan tähän ilman, että olen tästä keskustellut ensin kollegoideni kanssa. Okay, thank you. Selvä, kiitoksia. Sitten Guesta. Edustaja De Jong. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen yrittänyt tulla vakuuttuneeksi tästä aikataulusta. Olen ollut monissa kokouksissa tämän asian tiimoilta. Olen keskustellut kansallisten järjestöjen kanssa, mutta en ole löytänyt mitään perustetta sille, että lykätään tätä päivämäärää. Eli tuen sitä, mitä Busutil ja Schmidt totesivat. Ja tuen komission alkuperäistä ehdotusta enemmän kuin sitä, että tätä lykättäisiin. Tämä luo myöskin hämmennystä kuluttajien parissa ja pk-yritysmaailmassa. Meidän täytyy lähteä tähän suuntaan ja me tiedämme sen, eikä se nyt niin vaikeaa ole. Ehkä se on joillekin pankeille ja joillekin maille hankalaa, mutta tämä ei kokonaisuutena ole vaikeaa. Ja olen huomannut tämän itsekin. Mielestäni on hämmentävää, että tällä hetkellä on eurooppalainen järjestelmä ja sitten kansallinen järjestelmä, enkä tiedä kumpaa käyttää. Tästä nyt ei ole apua, jos lykätään tätä toteuttamista. Mutta tuen kuitenkin tätä Gebhardin lausuntoa. Tässä on hyviä asioita, esimerkiksi se, että pitää toimittaa oikeita tietoja, antaa apua ihmisille, jotka tätä käyttävät, yksityisyyskysymykset, jotka Gebhard otti esille. Eli meidän tulee tukea tätä. Ja sitten PK-yrityksillä on yksi kysymys, josta sitten teemme tarkistuksia. Eli nämä innovatiiviset järjestelmät sen yli, mitä on jo tällä hetkellä. On internet, mutta myöskin matkapuhelinjärjestelmiä ollaan kehittelemässä, eikä tietenkään pidä estää mitään innovaatiota. Eli muutaman muutoksen haluaisin tehdä. Innovaatio ei saa pysähtyä tähän ja pitää jättää tilaa teknologian kehittymiselle. Ja myöskin PK-yritykset haluavat olla edustettuina kansallisissa hallitusrakenteissa, jotka liittyvät järjestelmien valvontaan. Ja mielestäni tämä on ihan reilu pyyntö, ja tästäkin asiasta teen tarkistuksen. Kiitos. Thank you, next is... Kiitoksia. Sitten edustaja Svaller. Thank you. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijällemme. Minä haluaisin keskittyä tähän maksukysymykseen ja mielestäni edustaja Gebhardtin tarkistukset 12, 13 ja eritoten 15 ovat hyviä. Ja 15 mielessäni Gebhard esitti komissiolle kysymyksen, että mitä voitaisiin tehdä ajatellen näitä siirtomaksuja. Ja koska olen yhdistyneestä kuningaskunnasta, en ole siis euroalueen osa. Ja jos minä olen tällaisen tilisiirron tehnyt esimerkiksi Belgian ja Englannin välillä, niin kyllä tässä nämä maksut ovat olleet erilaiset pankkikohtaisesti. Ja kun ajatellaan näitä sähköisiä siirtoja, niin maksut ovat sellaisia, että kuluttaja kun hän tekee tällaisen siirron maasta toisen, ovat suhteettoman korkeat. Ja meidän tarkoituksenahan on tässä suojella kuluttajaa, joten meidän täytyy esittää kysymyks, kysymys ja argumentoida, että tällaisia, tällaisia maksuja ei pitäisi periä, kun tällainen siirto tapahtuu. Ja jos tällainen maksu sitten peritään, niin tässä pitäisi olla sitten yhtäläiset mahdollisuudet eri kuluttajilla siitä, että millainen maksu siirrosta peritään. Joten, koska meidän tarkoituksena on tässä suojella kuluttajaa, niin tämä veloituskysymys on kyllä äärimmäisen tärkeä ja olisin kiinnostunut kuulemaan, että mitä tutkimuksia komissio on tehnyt tässä esimerkiksi eri pankkien ja jäsenvaltioiden välillä tarkastellessaan tätä kysymystä näistä maksuista ja siitä, että suojellaanko kuluttajaa ylipäätään tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Kreutzmann. Kiitoksia. Haluaisin nyt pitää yhteen ongelmaan. Ja ehkä tämä sitten pitäisi ratkaista Euroopan tai kansallisella tasolla, en tiedä. Eli jos jokainen asiakas suostuu siihen, että tarvitaan uutta hyväksyntää näillä menettelyillä. Kyse on miljoonista. Ja kysymys on nyt siitä, eikö tämä voisi olla teknistä kehitystä. Eli kun mennään nyt tähän uuteen menettelyyn, se pitää ottaa käyttöön. Ja sitten pankit aikaisempien pankkitunnuslukujen avulla toimii. Ja tämä on sillä hoidettu. Tähän voi liittyä se ongelma, ja tämä voidaan ehkä ratkaista pidemmällä siirtymäajalla, koska tähän tarvitaan tietynlaista tekniikkaa. Tämä liittyy esimerkiksi lehtitilauksiin ja muihin asioihin. Meillä on valtavaa byrokratia, joka kasvaisi. Ja meidän pitäisi kysyä sitten lupa näihin muutoksiin, jos on näitä uusia pankki tunnuksia ja tilinumeroita. Ja kun, jos pidetään kiinni tästä lyhyestä aikavälistä, niin tiedän, että mitä ongelmia tähän liittyy, tietosuojaongelmia ja muita. Mutta viime kädessä kyse on uudesta teknologiasta. Ja jos on vaikka uusi pankkitunnus ja uusi tilinumero, kyse on yleensä vanhoista numeroista, joita on vähän pidennetty, ainakin Saksassa. Tämä ratkaisu nyt pitäisi ratkaista ehkäpä Euroopan tasolla. Mehän sanomme, että kyse on teknisestä muutoksesta. Esimerkiksi jos tekee tilisiirron, mutta jos esimerkiksi näppäilee väärän tililuvun, tilinumeron, siitä aiheutuu suuria ongelmia. Sitä täytyy puhua oman pankin kanssa, vastaanottajapankin kanssa, jotta rahat saa takaisin ja jotta se rahat siirtyvät toiselle tielle. Mutta ainakin Saksassa on niin, että tästä ei koitu mitään kuluja ja rahat saamalle tililleen kolmen päivän kuluessa. Ja tämän tietysti voi tarkistaa tiliotteista, että kaikki on mennyt oikein, mutta tätä pitäisi vähän säännellä. Tämä on yksi ala, jos ajatellaan tätä asiaa, niin olen kyllä tällaisessa tapauksessa saanut rahani takaisin. Ja siksi, jos meillä on tämä lyhyt aikaväli, niin tämä ongelma voitaisiin ehkä ratkaista. Eli voitaisiin tehdä tällainen tekninen muutos, eli muutetaan tätä vanhaa pankkitunnusta. Tämä oli meillä suuri ongelma, koska meillä puhuttiin miljoonista tiedoista, jos halutaan toteuttaa tämä nopeasti, niin ehkä tämä kannattaisi ratkaista Euroopan tasolla. Ja sitten meillä on vielä nämä kansalliset tiedot, jotka voidaan mukauttaa täällä ylimenokaudella. Ja jos tämä jätetään valtioiden hoidettavaksi kansallisella tasolla, niin silloin pankille tulee ongelmia ja niiden täytyy odottaa tätä asetusta. Eli katsoa, onko siellä tekninen muutos tai jotain muita muutoksia. Eli tämä nyt tiedoksi niille, jotka eivät ole käsitelleet näitä yksityiskohtia. Eli tähän pitää vielä löytyä ratkaisu, ja tässä tietysti auttaa sitten mahdollisuus tehdä muitakin muutoksia. Thank you very much. Now I give the floor to a representative of the European Commission. From... Kiitoksia. Nyt sitten annan komission edustajalle puheenvuoron. Herra Myyle. Ahaa, ole hyvä. Niin. Mielestäni tämä, tässä kyllä tällainen on, on ero olemassa, koska jos me nyt tässä joudumme sekannuksiin kahden eri asian kanssa, niin se on kyllä ongelma. So now we turn to Mr. and the... Kiitoksia. Nyt sitten herra Myyle ja sitten palaamme valmistelijan puheenvuoroa, mutta nyt ensiksi edustaja, tai herra Myyle. Okay, thank you very much. A few comments from, uh, from the commission. Kiitos oikein paljon. Muutama kommentti komissiolta. Tuosta takarajasta on puhuttu paljon. Se on yksi tärkeimmistä kohdista tässä asetuksessa ja komissio päätti ehdottaa kahta kunnianhimoista takarajaa kun otetaan huomioon se, että sepaasia on kaiken kaikkiaan jo siirretty vuoteen, se aloitettiin 2008 ja siirtojärjestelyt aloitettiin 2009 ja, ja monet yksittäiset toimijat ovat jo uudistaneet järjestelmän SEPAn mukaiseksi. Joissakin jäsenvaltioissa on kuitenkin ongelmia ja siellä hidastellaan tämän suhteen. Näin ollen komissio on sitä mieltä, ettei pitäisi rangaista niitä pankkeja, yksittäisiä toimijoita ja yrittäjiä, jotka ovat jo tehneet tarvittavat toimet ja investoinnit järjestelmän uudistamiseksi. Tämän takia halusimme, että on kunnianhimoiset kunnianhimoiset takarajat SEPA-tilisiirtoihin ja SEPA-suoraveloituksiin siirtymiseksi. Suoraveloitukseen kaksi vuotta, vuosi tilisiirtoihin ja ne, jotka eivät vielä ole aloittaneet tarvittavaa työtä, niin ne, nekin toimijat todella joutuisivat lopulta tämän tekemään. Rouva Gebhardt teki joitakin ehdotuksia siitä, että siirretään joitakin liitteenosia komission ehdotuksesta itse tekstiin. Ja erityisesti tässä halutaan taata kuluttajan suoja. Kuluttajien täytyy aina tottua uusiin maksujärjestelmiin. Sepahan on uusi suora veloitusjärjestelmä jäsen, tai silisirtojärjestelmä jäsenvaltioiden välillä. Ja näistä syistä komissio ehdotti, että lisätään uusia säännöksiä jo nykyisiin, jotta voidaan vahvistaa kuluttajan suojaa ja antaa, antaa heille lisätietoja jotta suoraveloitustoimia voidaan rajoittaa tiettyihin ähm, toimijoihin. Tietyt tekniset standardit, joita kansainvälisesti on ähm, laadittu, ja tietyt SEPA-elementit on myös tähän otettava, ja me katsomme, että erityisesti tekniset elementit pitäisi säilyttää liitteissä, koska ne ovat todellakin vain teknisiä seikkoja. Niiden ei tarvitse käydä läpi koko yhteispäätösmenettelyä. Tämä liittyy myös innovaatioon tärkeään kohtaan, jota joka keskustelussa mainittiin. Siis jotta voidaan säilyttää joustavuus ja jotta maksut ja tilisiirrot voivat olla nykyaikaisia ja toimivia, niin olisi parempi säilyttää tekniset näkökohdat liitteessä. Ja näin ollen ne pidettäisiin siellä siis edelleenkin. Emme halua estää innovaatiota tässä asetuksessa ja sen takia komission asetusehdotuksessa on lukuisia poikkeuksia ensimmäisessä artiklassa. Kaikesta huolimatta, kun on tällaisia uusia maksutapoja joko kännyköiden tai internetin välityksellä, niin jos on kyse suoraveloituksesta tai tilisiirrosta, niin näiden tilisiirtojen ja suoraveloitusten täytyisi tässä menettelytavassa olla mukana asetuksen soveltamisalassa. Me emme halua, että jotkut menettelyt ovat mukana tässä. Me haluamme, että asetus edistää innovointia. Sehän on hyvin tärkeää Euroopan unionin kilpailukyvyn kannalta. Sitten maksuista, hinnoista, siirtohinnoista. Komissio on päättänyt rajoittaa tämän vain pankkien välisiin maksuihin, eli siirtohintoihin, jotka voivat olla pankkilaitosten kahdenvälisiä tai monenvälisiä siirtohintoja. Kuluttajien maksamat maksut ovat tai ne kuuluvat jo rajat ylittäviä maksuja koskevaan asetukseen, joka hyväksyttiin 2001 ja jota tarkistettiin 2009, ja se tarkoittaa sitä, että kuluttajan maksut pysyvät samoina, olipa sitten kyse kotimaan sisäisestä maksusta tai sitten rajat ylittävästä korttimaksusta, tilisiirrosta tai suoraveloituksesta. Mitään eroja kuluttajien maksamiin maksuihin siis ei tule. Ja itse asiassa ehdotuksessamme ehdotuksemme on johtanut siihen, että yleisesti pankkien määräämät, kuluttajille määräämät maksut ovat alentuneet. Eli ne eivät ole nousseet rajat ylittävien kustannusten tasolle, vaan itse asiassa kotimaan sisäisten maks- siirtojen maksut ovat alentuneet. Ja tässä ehdotuksessa kiinni, kohdennetaan tämä monenvälisyyteen, monenvälisiin siirtohintoihin, jotka huonosti toimiessaan ovat kilpailun vastaisia – ja perussopimuksen määräysten vastaisia. Ja tämän takia komissio ehdottaa joka kullekin tilisiirrolle monenvälisiä siirtohintoja tai sitä, että hyväksytään tietyt hinnat, mutta tämän pitää mutta poikkeukset koskevat vain sitä, jos maksusta, maksu hylätään. Mutta joka tapauksessa kuluttaja ei tästä joudu maksamaan, tai emme tässä puutu kuluttajan maksamiin maksuihin, koska se on jo toisessa asetuksessa mukana. Hyvä puheenjohtaja, tässä kaikki. Tällä kertaa vastaan mielelläni muihin kysymyksiin joko kahdenvälisesti tai tästä kokouksessa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Niin, täällä on koko joukko merkittäviä vieraita, tsekkiläisiä senaattoreita. Tervetuloa tänne IMKO-valiokuntaan. Nämä ovat edustaja Roitovan vieraita. Seuraava puhuja on edustaja Gebhard. Haluatteko kommentoida näitä kysymyksiä? Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen huomio Eli siis nämä tarkistukseni liittyen näihin maksuihin koskettavat ainoastaan näitä palautuksia, eivätkä muita osa-alueita, joita todellakin 2002 muutettu 2009 sääntelevät. hän tuolloinkin jo lausunnon, joten en nyt näe tässä mitään ristiriitaa siihen, mitä komissio on tässä tehnyt. Ainoastaan tämä suuruusluokka on tässä muuttunut, koska se mitä komissio on todennut, on melko monimutkainen ja tämä voidaan kyllä tehdä helpommaksikin, mutta siitähän nyt toki voidaan käydä keskustelua. No hyvät kollegat, me olemme hyvin monista asioista kyllä yhtä mieltä. Niin kuin herra De Jong totesi, tässä tarkoituksena ei ole estellä innovaatioita, että ei ole liikaa poikkeuksia. Ja edustaja De Jong, minähän itse olen ehdottanut, että tämä artikla 7 poistetaan, koska siellä on lukuisia poikkeuksia. Te haluaisitte tehdä vielä lisätarkistuksen, no minä nyt odotan sitten sitä, että mitä muuta tässä voidaan tehdä kun että poikkeukset poistetaan. Minä pyrin myöskin yksinkertaistamaan tätä koko asiaa. No, mitä nyt tulee sitten tähän määräaikojen pidentämiseen tai pidentämättä jättämiseen tässä täytäntöönpanokysymyksessä? kysymyksessä? niin mitä nyt tulee näihin suoraveloituksen, siis kolmesta neljän vuoteen olen tätä ehdottanut pidennettäväksi, siis yksi vuosi on tässä kyseessä, yhden vuoden pidennys Rabusotil, ei siis kaksi vuotta, vaan yksi. Tähän on olemassa eri, erinäisiä syitä, että tein tämän ehdotuksen. Yksi on se, että kuluttajansuojajärjestöt eurooppalaisella tasolla vaativat, että nämä molemmat järjestelmät, siis sekä SEPA että kansalliset järjestelmät toimivat rinnakkain rajattoman ajan. Tämä olisi yksi mahdollisuus. On olemassa hyvin paljon sellaisia järjestöjä, jotka toteavat, että no, tämä pitäisi tehdä välittömästi. Minä pohdin, että mikä nyt sitten voisi olla kompromissi eri kantojen mielipiteiden välillä. Ja niin kuin tässä edustaja Ryylekin jo totesi omasta maastani ja mitä tulee viranomaisiin, niin kunnat ovat hyvin peloissaan, että nyt tällä välin sitten Euroopan komissio ei tähän kykene. Ja minä nyt sitten pohdin, että no, jos nyt tässä puhutaan vuoden pidentämisestä siihen verrattuna, mitä komissio on ehdottanut, no niin eihän se nyt ole mikään hirvittävän pitkä aika. Siis ehdotin yhtä vuotta. Kyseessä ovat usein pienet kunnat, jotka ovat itsenäisiä, joiden tulee muuttaa koko softansa, ja ne todellakin joutuvat vaikeuksiin tässä asiassa. Ja minä halusin tämän näin ollen sallia. Tämä on yksi niistä taustoista sille, miksi olen tehnyt tämän vuoden pidentämisajan ehdotuksen verrattuna siihen, mitä Euroopan komissio on ehdottanut. No, Miksi nyt olen edelleenkin sitä mieltä, että komissiota pitäisi seurata siinä, että tällaisia pitkiä maksusopimuksia ja suoraveloituksia silmällä pitää, niin komissiohan vielä tässä puhui siitä, että nämä perusedellytykset ovat erilaiset ja meidän täytyy myöskin pitää niitä tarkasti silmällä. Mutta mehän voimme tästä kyllä vielä käydä keskustelua No sitten tämä herra Kreutzmannin kysymys. No tämäkin on erittäin tärkeä kysymys. Minä olen tässä nyt aikeissa tehdä tarkistuksen tähän, en nyt löytänyt sitä, ehkäpä myöskin unohdin sen, koska tämä todellakin on aihe, joka on erittäin tärkeä. Tässä kyse ei ole ainoastaan tällaisista maksupalvelusta, eli siis jatkuvista maksuista, vaan myöskin suoraveloituksesta – minä halusin saada jonkinnäköisen säännöksen sille, että kun on tällaisia suoraveloituksia ja maksupalveluja, niin näitähän on jo myönnetty ja että nyt sitten kun siirrytään SEPAan kaikkea ei pitäisi joutua tekemään uudestaan. Minä vaihdoin juuri pankkia ja silloin se piti tehdä, joten minä nyt tiedän mistä puhun. Tarkoituksena olisi se, että kaikki pitäisi joutua tekemään uudestaan, vaan että se tapahtuisi automaattisesti, siirrettäisiin tai siirryttäisiin järjestelmästä toiseen. Minä nyt yritin löytää tämän tekemäni tarkistuksen, tai ainakin luulin tehneeni sen, en sitä kuitenkaan löytänyt. No tein sen sitten uudestaan, mutta tekin saatte kyllä tähän suuntaan menevän tarkistuksen tehdä, koska tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Meidän täytyy tämä kuluttaja, kuluttajalle tehdä. Uskon, että tässä nyt sain nämä tärkeimmät kysymykset käsiteltyä. Ja nyt todellakin on, odotan jännityksellä tarkistuksia ja myöskin kokouksia, joita me varjoesittelyiden keskuudessa tulemme pitämään, jotta voisimme saavuttaa kompromisseja Tarkoituksena on saada lopuksi hyvä lausunto tästä valiokunnasta. Sen täytyy erityisesti keskittyä kuluttajan suojaan, tietosuojaan, koska nämähän ovat meidän vastuualueitamme. Ne ovat niitä aiheita, jotka ovat minulle tärkeimpiä ja joiden kohdalla meidän täytyy olla erityisen huolellisia. Kiitos. Thank you, Madam Gebhardt, for your Kiitoksia edustaja Gebhardt tästä selvennyksestä. Tarkistusten jättämisen määräaika on 25. toukokuuta kello 18. Tarkistuksia käsitellään sitten 15. kesäkuuta äänestys valiokunnassa samana päivänä ja sitten syyskuun täysistunnossa, syyskuun ykkösessä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä IMKON uusi tiedote on julkaistu viime viikolla. Paperikopioita on jaossa tämän salin ulkopuolella, mutta myöskin IMKO Networkin ystäviin voi liittyä. Näin ollen tämän tiedotteen voi saada sitten myöskin postitse. Sitten siirrymme kohtaan kahdeksan. asuntoomaisuutta koskevat luottosopimukset. Ja anna nyt sitten puheenvuoron esittäjälle Kurt Lechnerille. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das ist jetzt Kiitoksia. On hienoa, että täällä on mukana kollegoita, jotka olivat luomassa ensimmäistä luonnosta viiden kuuden vuoden aikana. Täällä on vielä muutama kollega niiltä ajoilta jäljellä. Eli esittelisin nyt tätä asetusta. Mitään eurooppalaista sääntelyä ei ole näistä asuntolainoista. Ne kuuluvat jäsenvaltioiden toiminta mutta joissain jäsenvaltioissa osia tästä direktiivistä on sovellettu myöskin asuntoluottoihin. Ja järkevää tämä on siksi, koska mielestäni nyt tämän direktiivin kohdalla pitää pitää huolta siitä, että kohtelu on samanlaista eikä mitään ristiriitaisuuksia esiinny kuluttajasuora direktiivin ja sitten asuntolaina-asioiden välillä. Eli näissä asioissa pitää toimia yhdenmukaisesti, jotta jäsenvaltioissa – ei taas jouduta muuttamaan omia tekstejä. On hyvä, että komissio on luopunut siitä, että tehtäisiin kokonaisvaltainen ratkaisu, vaan tämä ehdotus on hyvin suppea ja lyhyt, ja se on ihan hyvä. No, komissio viittasi siihen, että kuluttajaluotot ovat muita asioita kuin asuntoluonot, ne ovat massabisnestä ja siellä on enemmän rajat ylittäviä transaktioita esimerkiksi auton tai TVn ostoksen yhteydessä. Ja täytyy olla selvillä kaikista seuraamuksista. Ja kun ajatellaan esimerkiksi asuntolainoja ja esimerkiksi notaarikysymyksissä – pitää olla varovainen ja meidän täytyy puuttua näihin yksityiskohtiin. Komissio on puhunut siitä, että integraatio markkinoilla on vajavaista ja myöskin mahdollisuudet ovat rajallisia lisätä integraatiota. Ja tähän ei liity ainoastaan näitä tavallisia ongelmia, eli kieli, luottamusongelmia, vaan kyse on lisäksi myöskin rahoitusjärjestelyistä ja perusoikeuksista, joita noudatetaan kaikkialla Euroopassa, mutta ne ovat hiukan erilaisia maasta maahan. Ja sitten hyvin erilaisia sääntöjä on näissä kysymyksissä, eli sääntelyiden ero johtaa siihen, ettei enempää voida integroitua markkinoilla näissä kysymyksissä. Ja kaikkea Euroopassa ei kuitenkaan tarvitse yhtenäistää. Ja siitä komissio onneksi on pitäytynyt. No sitten muutama kohta. Ensinnäkin soveltamisala. Kyse ei asuntolainoista, vaan kaikista lainoista, joilla taataan jonkinlainen asuntolaina tai kiinteistölaina ja joku otetaan asumistarkoituksiin, vaikka kyse ei olekaan asuntolainasta. Tämä nyt selvitykseksi. No, tätä vastaan ei ole mitään, mutta se mitä tässä on jo mainittu, kuluttajaluona direktiivissä on tiettyjä poikkeuksia, jotka täytyy laittaa myöskin tähän. No yksityisjärjest- yksityiskohtia voidaan sitten katsoa myöhemmin. Tämä ei varmaan ole mikään ongelma, mutta tässä pitää olla johdonmukainen. Eli luottojen osalta pitää toimia samalla tavalla kuin asuntoluottojen osalta. Eli jos nyt katsotaan tätä vaikutusalaa, niin tässä artiklassa lukee, että kyse on luottosopimuksista. Mutta kyse on kuitenkin ainoastaan luotoista yritysten ja kuluttajien välillä. Sehän näkyy tästä määritelmästä. Eli näitä määritelmiä täytyy lukea jotta tämän huomaa. Mutta tästä on pieni viesti komissiolle. Eli jos puhutaan kuluttajaluotoista eri tavalla kuin muiden direktiivien osalta, niin sitä täytyy vähän tarkastella uudelleen. Sitten kohdassa viisi. Mitä puhutaan kuluttajien parhaasta edusta? No, tietysti mainitaan, että luoton antajan täytyy ottaa huomioon myöskin kuluttajan edut ja miettiä, millaisia oikeudellisia seuraamuksia toiminnalla saattaa olla. Eli tämä täytyy vielä tarkistaa, onko tämä vähän liian rajoittavasti muotoiltu. Sitten kohdassa kuusi. No tämä on aivan oikein, mutta jos nämä toimijat ovat korkeasti koulutettuja, niin siitä pitää myöskin maksaa. Ja sitten mainostukset ja toimitetut tiedot, niiden tarkistaminen. Eli tuleeko tästä sitten ongelma, erityisesti kun ajatellaan tämän luottosopimuksen sisältöä. Sitten näitä tietoja säännellään ja täytyy miettiä, onko pankin asia miettiä näiden asunto luottojen korkokysymyksiä, vai pitäisikö heidän ilmoittaa asiakkaalle, mistä hän voi saada tietoa näistä asioista. Ja mielestäni tähän täytyy ottaa nyt järkeviä tietoja mukaan, ja tietojen saantijärjestelmä pitää myöskin muotoilla järkevästi. Sitten nämä lisätiedot, joita täytyy toimittaa, ja sitten vuosikorko, todellinen vuosikorko, en tiedä, onko komissio huomannut, että vakuutusmaksut vuosikorkojen osalta ovat erilaisia eri maissa ja niitä ei aina voida sovittaa yhteen. Ja jos tämä mainitaan mainoksissa, se on melkein silloin poissuljettu mahdollisuus. Sitten luot luottokelpoisuus, tarkistus. No, mielestäni tässä täytyy nyt katsoa, pitäisikö tässä toimia samalla tavalla kuin kuluttaja direktiivissä ja miettiä erilaista toteutumista eri jäsenvaltioissa. Sehän tulisi välttää, erityisesti kun ajatellaan, millaisia pakollisia sääntöjä tietyissä jäsenvaltioissa on. Ongelma on, että jos pankki tulee siihen tulokseen, tai luotonantaja, että kuluttaja ei voi maksaa luottoa takaisin, niin silloin sen pitäisi kieltäytyä. No voimme kuvitella tapauksia, missä luottolaitos voi, vaikka on ongelmia, myöntää kuitenkin luonnon, luoton. Eli meidän täytyy miettiä tätä kohtaa, millä on tässä omat epäilykseni. Tämä saattaa johtua vähän epävarmuuteen monissa tapauksissa. Sitten tiedot, joita pitää toimittaa pankille. No tässä varmaan ei ole mitään ongelmia. Sitten neuvonta. No tässä nyt on erotettu nämä tarjoukset ja tiedot. Ja tietysti hinnoittelun pitää olla selkeä. Joskushan tämä neuvontakulut ovat mukana jo luotonhoitokuluissa. Ja ehkä tämä voidaan muotoilla vähän eri tavalla. Eli aina täytyy huomata, että neuvonta on aina maksullista. Sitten kuluttajaluottodirektiivissä siinä on ollut ongelmia näiden palautusten osalta. Tästä on keskusteltu paljon. Jos olette masokisteja, niin voitte lukea nämä vastaavat kohdat tästä direktiivistä. Voit katsoa, miten esimerkiksi sovittelu asioista on siellä puhuttu, ja jos ymmärrät ne kaiken, niin onnittelut. Sitten tämä komission sanamuoto on mielestäni ihan hyvä. Kyse on nyt siitä tästä täsmennyksestä. Tässä ensinnäkin on sanottu, että ei saa olla ylettömän monimutkaista. No tämä nyt on oikeudellisesti aika epävarma, mutta luova tilanne. Esimerkiksi tuomioistuin puhuu nyt jostain ylettömän monimutkaisesta järjestelmästä, eikä saa johtaa myöskään ylettömiin kustannuksiin. No, sitten tämä on vähän epäselvä kohta. Englanniksi tässä käytetään aina nimeä costs, mutta siihen saattavat ehkä liittyä myöskin korot. Ja sitten äh, kohdassa yksi on mainittu erikseen korot, mutta sitten kun puhutaan näistä palautuksista tai kuluista, joita niihin liittyy, siellä ei enää ole mainittu korkoja, vaan ainoastaan nämä kustannukset. Eli pitäisi tehdä selväksi, että Myöskin nämä korot liittyvät takaisinmaksuun, koska esimerkiksi rahoituskriisin osalta monissa maissa kuluttajille oli huomattavaa etua tilanteesta, mutta tämä tilanne on nyt vaarassa. Ja komissio itsekin korostaa tuotteiden monimuotoisuutta. Joissain maissahan nämä, näitä on rajoitettu. Ja sitten sitten mitä tulee ennenaikaiseen takaisinmaksuun, ehkä näitä sanamuotoja voidaan vielä vähän täsmentää. No sitten lopuksi voisin sanoa, että on aivan ehdottoman tärkeää, että, no en tiedä voidaanko tämä jättää nyt tähän muotoon, mutta kysymys, mitä tässä nyt harmonisoidaan lopullisesti, Tästä tekstissä ei puhuta mitään. Eli ehkä komissio voisi puhua tästä vähän. Eli katsovatko he, että tulos koituu tästä, esimerkiksi nämä tietyt korkokysymykset ja ovatko nämä sitten sitovia kaikkien jäsenvaltioiden osalta vai jätetäänkö tähän jonkinlaista liikkumavaraa ja miten tässä on ajateltu, ajateltu toimia. Tämä ehdotus on kuitenkin hyvä pohja. Mielestäni tiettyjä oikaisuja ja täsmennyksiä pitää vielä tehdä, mutta nämä delegoidut säädökset, no tästähän eilen puhuttiin oikeudellisten asioiden valiokunnassa, ja siellä, no itse kannatan näitä delegoituja säädöksiä ja katson, että parlamentille ei ole hyväksi, mikäli joka ikinen yksityiskohta pitää käsitellä erikseen mutta on tietysti joitain konedirektiivejä esimerkiksi, mutta tätä on nyt laajennettu tavalla, jota ei voida hyväksyä tällä hetkellä. Mielestäni tämä koskisi lähes kaikkia tapauksia, joissa käytetään delegoituja säätöjä. Ja nyt täytyy sitten kysyä, mikä on esimerkiksi tämä todellinen vuosikorko Nämähän on kysymyksiä, jotka koskevat suoraan kuluttajia, ja tätä ei voi jättää tähän muotoon. Miksi talousvaliokunta on halunnut noudattaa näin tiukkaa aikataulua? Ei tämä nyt niin valtava direktiivi ole, eikä mielestäni voida perustella sitä, että asiassa viivitellään, mutta soveltamisala nyt ei ole niin kovin laaja, mutta nyt ehdottaisin ja haluaisin kuulla, mitä sanottavaa kollegoilla on yksittäisiin kohtiin. Ja me emme halua laajentaa tätä soveltamisalaa direktiivin osalta, vaan tämän ehdotuksen puitteissa voimme tehdä oikeuksia ja pieniä täsmennyksiä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava puhuja on Juan Knock Dstä. Monsieur le Président, chers collègues. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä ensimmäisessä keskustelussa haluaisin kertoa olevani tyytyväinen eh, komission ehdotukseen kiinnitysluotoista. Kysehän on melko lailla yleisestä tuotteessa, useissa jäsenvaltioissa. Arvo on noin 6 miljardia Euroopan laajuisesti ja se myös koskee kuluttajia todella kauan. Yleensähän näitä otetaan 80-30 vuodeksi. Lisäksi kotitalouksien maksulaiminlyönnit ovat kriisin aiheuttajina. Irlannin ja Espanjan tapahtumat ovat osoittaneet, kuinka vaarallisesta tuotteesta voi olla kyse, ja monet joutuvat todella ylivelkaantuneisuudessa todella pahan tilanteeseen. On myös huonoja maksajia, jotka joutuvat sananmukaisesti kaduille. Tietyt käytännöt, jotka näihin kiinnitysluottoihin liittyvät, niin ennen kaikkea haluaisin kertoa, miten huolissani olen menettelystä. Monet ehdotukset koskevat yksinomaan kuluttajan suojaa. Ja, vain, ja tämähän on IMKON yksinomaista toimivaltaa. Kuitenkin asiasta vastaava valiokunta on talous- ja rahajasioiden valiokunta ja siksi mielestäni pitäisi hyväksyä sellainen menettely, jossa meidän valiokuntamme lausunto otetaan kokonaisuudessaan mukaan ekonen mietintöön. Voi olla, että IMKON jäsenten mielipiteitä hieman tässä laimennettaisiin, mutta olisi kuitenkin hyvä nämä kuluttajan suoja-asiat tässä ottaa huomioon. Toivon, että löydämme Ekonin jäsenten kanssa seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa yhteisymmärryksen tästä 51 artiklan mukaisesti. Sitten huomioita tästä. Ensinnäkin nämä liitännäistuotteet. Ehkä niihin voitaisiin suhtautua hieman tiukemmin ja erityisesti jos ajatellaan luotonanton ehtoja. Kiinnityshän on hyvin tärkeä vakuus ja voidaankin kysyä, millä tavalla tällaiset erilaiset lisävakuudet, kuten uuden tilin avaaminen esimerkiksi, millä tavalla se vaikuttaa kuluttajiin hyvin merkittävä tämä on tällä hetkellä, kun näemme, että maksulaiminlyönnit lisääntyvät ja näin ollen täytyy jollain tavalla eh, kiinnittää huomiota palautuksiin. Tässä täytyisi huomioida myöskin sellaiset maksulaiminlyönnit, jossa eh, henkilö kuolee ja tällöin ei voida määräaikoihin mennessä tietystikään lainoja maksaa takaisin. Tässä kollegat kaikki, mitä halusin tällä hetkellä kertoa ja mielelläni osallistun keskustelun laajemminkin myös muista direktiivin kohdista. Kiitos. Thank you very much. Suuret kiitokset. Sitten seuraavaksi edustaja Busuar. Buying a residential property is an important decision. Kiitoksia. Asunnon ostaminen on tärkeä päätös kaikille ja yleensä se tehdään asuntolainan avulla. Kun ajatellaan tämän lainan suurta summaa, joka saattaa kestää hyvinkin pitkää, on tärkeää, että kuluttajilla on tietoa ja että luotto sopii heidän tarpeisiinsa. Yksi tärkeä kohta ehdotuksessa on se, että kuluttaja saa riittävästi ja riittävän aikaisin tietoa. Ja tähän on standardisoitu asiakirja, joka tähän mennessä on ollut tyytyvä, tyydyttävä. Ja tässä on standardisoitu eurooppalaista tietoa ja tällainen muutos olisi hyvä uudistus ja parantaisi vertailtavuutta. Mutta ehdotuksessa ei ole puhuttu siitä, kun sopimus on saatettu päätökseen ilman, että on käytetty tällaista eurooppalaista standardisoitua tietokaavaketta. Tätä pitää nyt selventää. Tapauksissa, joissa kuluttaja ei saa tietoa direktiivin mukaisesti, kuluttajalla pitäisi olla jonkinlaista suojaa. Sitten toinen ongelma on tapa, jolla on esitelty nämä alustavat tiedot. Niiden pitää olla kuluttajaystävällisiä ja täytyy varmistaa, että luotossa on selitetty kaikki ehdot kuluttajalle ennen kuin hän sitoutuu mihinkään, eli ne, jotka eivät ole aivan perillä näistä asioista, eivät joutuisi heikkoon asemaan. Sitten mainonnasta pitää olla selkeät säännöt, mutta ehdotuksesta ei käy selville, mitä mainonnalla tarkoitetaan tämän direktiivin osalta. Ja ilmiö ei ollut niin huomattava eu kuin Yhdysvalloissa, mutta näimme millaisia katastrofaalisia seuraamuksia oli luotoilla, joita oli myötetty huoneen perusteen. Ja haluamme, että tällaiset käytänteet eivät leviä heikentämään vakautta rahoitusjärjestelmässämme, joten meidän pitää tarkastella luottokelpoisuutta ja kuluttajien on saatava hyviä neuvoja. Tämä on tärkeää, jos haluamme, että kuluttajat joutuvat huonon tilanteeseen silloin, kun he eivät selviäkään lainan lyhennyksestä. Olen vähän varautunut tämän lupajärjestelmän suhteen, enkä ole varma, että tämä järjestelmä toimisi käytännössä. Ehkä pitäisi miettiä vaihtoehtoa, eli se, että olisi minimi vaatimukset eu tasolla, jotta voidaan taata yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille luontoon antajille EUssa. Kiitos. Ää, a- Kiitos. Niin siis minä olen tässä tapauksessa varjoesittelijä ja olen puhunut tässä yhteydessä Äh, tai tehnyt yhteistyötä Kurt Lechnerin kanssa kuluttajaluottodirektiivin osalta. Ja siellä käsiteltiin näitä samankaltaisia asioita ja todellakin arvostan sitä, että saan olla varjoesittelijä. Mielestäni tässä tulisi käsitellä ainoastaan kuluttajakysymyksiä ja äh, edeltävät puhut ovat samaa mieltä tai ovat äh, oikeassa siinä, että on ikävää, että Ekon on tässä nyt vastuuvaliokunta, mutta – meillä nyt ei ole hirveästi aikaa. Täytyy nyt kuitenkin katsoa, että miten tässä toimimme. Minä äh, olen samaa mieltä Lehnerin kanssa yhdessä asiassa tässä näissä luotto, asuntoluottosopimuksissa. Äh, yksi asia on se, että nämä eri mallit ovat sellaisia, että niistä pidetään kiinni. Äh, ei tässä nyt tiettyjä malleja voida asettaa kyseenalaiseksi, koska meillä on Euroopan tasolla hyvin erilaisia kulttuurisia perinteitä, mitä tulee asuntoihin, rakennuksiin, mitä tulee kiinnityksiin, asuntoluottoihin. Meillä on toisaalta hyvin lyhytaikaisia luottoja. Sitten käytetään melko lyhytaikaisia luottoja. Sitten on tiettyjä maita, jotka ovat arvottaneet sitä ja joilla on pitkä pitkät perinteet hyvin pitkistä luotoista ja tietysti niissä on myöskin usein kiinteä korko. Mielestäni on tärkeää, että näitä ei aseteta kyseenalaiseksi, koska tämä olisi vahingollista kuluttajan kannalta. Se aiheuttaisi hämmennystä ja nyt kun katsotaan, että millaisia seurauksia rahoitusmarkkinakriisillä on ollut, niin äh, sellaiset maat, joissa on ollut tällaisia pitkiä sitoumuksia, eivät niinkään kohdanneet ongelmia, kun taas ne, joissa oli lyhytaikaisia sopimuksia, niin joutuivat ongelmiin. Joten mielestäni täytyy pitää huoli siitä, että nämä, näistä malleista pidetään kiinni eikä niitä liikapainosteta. No sitten mitä tulee tähän tietokysymykseen, oli mielenkiintoista, mitä herra Busoi sanoi, mutta tämä oli myöskin kiistanalainen kysymys kuluttajaluottodirektiivin kohdalla. Eli tietojen kohdalla ongelma on aina se, että ne, jotka eniten tarvitsevat tietoa, koska he ymmärtävät kaikkein vähiten, niin se on näille henkilöille liikaa. Esimerkiksi 20 sivua tietoa voi olla aivan liikaa näille ihmisille. Kyse on siitä, että mitkä tiedot ovat tärkeitä ja miten ne on valmistellut, jotta, jotta ne ovat ymmärrettäviä, koska muutenhan tämä voi johtaa siihen, että näitä tietoja ei huomioida ollenkaan. No sitten yksi ja viimeinen asia, mitä tulee tähän tähän tarkistamiskysymykseen olen samaa mieltä herra Busoin kanssa. Meidän pitäisi kyllä puhua tästä, herra Lehner. Minä kyllä uskon, että tietyissä, tietyissä asioissa tätä ei voida hyväksyä. Esimerkiksi se, että kun näitä luottoja on annettu höllä, hölläkätisesti, niin tämä on aiheuttanut ongelmia ainoastaan Espanjassa, vaan myöskin Yhdysvalloissa. Pitäisi hiukan katsoa, että miten tätä aihekokonaisuutta käsitellään. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Sitten edustaja Fox. Thank you, Madam Chairman. And, uh, can I... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Lehneriä kommenteista ja komission ehdotus luoda sisämarkkinat asuntolainamarkkinoille on hyvä ja on tärkeää, että meillä on korkeat kuluttajasuojastandardit. Lehnerin kanssa olen myöskin huolissani siitä, mitä komissio on ehdottanut näistä delegoiduista säädöksistä ja niiden lukumäärästä. Ja vaikuttaa, että ehdotus menee yli näiden teknisten kohtien, joihin delegoidut säädökset yleensä liittyvät. Esimerkiksi tämä luottokelpoisuuskysymys. Mielestäni tämä valta, jos komissio nyt ottaa sen itselleen, niin sen pitäisi kuitenkin jäädä tänne parlamenttiin. Eli tässä komissio on nyt vähän teille mielestäni, ja varmaan kaikki osapuolet ovat tästä nyt samaa mieltä. Sitten kolme muuta ongelmaa, ja toivottavasti Lehner voi näihin puuttua lausunnossaan. Ensinnäkin artikla 2 komission ehdotuksesta. Siinä sanotaan, että tietyt asuntoluotot otettaisiin mukaan tähän direktiiviin. Kyseessä on kaupallinen asuntoluotto, joku tekee sijoituspäätöksen, ja haluaisin nyt tietää, miksi tämä buy to let on otettu mukaan, koska sama kuluttajasuojataso ei tarvita. Tässä on kyse liiketoiminnasta. Sitten neuvonanto kohdassa 17. Siinähän pitäisi antaa neuvoja riittävän suuresta määrästä sopimuksia, joita on tarjolla markkinoilla. Ja oikeudellisesti tämä on hyvin epäselvä. Ja ehkä tässä pitäisi saada tietoa siitä, millaisia asuntoluottoja on tarkasteltu. Ja lopputulos saattaa olla se, että kuluttajat saavat vähemmän tietoa. Sitten eurooppalainen standardisoituu tietokaavake. Niissä olisi tietoja monista jäsenvaltioista ja myöskin kansallinen tulkinta pitäisi olla mahdollista, muuten siitä saattaa koitua suuria kustannuksia. Ja lopuksi puheenjohtaja yleinen asia, eli kuluttajat käyttävät todennäköisesti enemmän näihin korkoihin. Tästä lainasta kuin mihinkään muuhun kohteeseen. Eli asuntoluotto yleensä on suurin menoerä kotitalouksille. Ja siksi täytyy varmistaa, että nämä ehdotukset eivät tee luotoista niin kalliita, että silloin köyhdytämme ihmisiä, joita me edustamme. Ja että ihmiset eivät voisi ottaa luottoja, koska hyväksyn kyllä sen, että nämä ehdotukset on tehty parhaassa mielessä, mutta liian usein täällä parlamentissa yritetään suojella kaikkea kaikelta harmilta. Ja jos me pyrimme tähän, silloin tulos saattaa olla se, että näistä asuntoloitoista tulee liian kalliita ja yhä harvemmat pystyvät niitä ottamaan ja meidän täytyy varmistaa, että näin ei pääse käymään. Kiitos. Kiitoksia totesit tässä aivan hyvin, että tämä on kyllä haastavaa, tämä eurooppalainen lainsäädäntö yleensä ottaen se, että pyrimme parantamaan asioita. Seuraavaksi edustaja Roitova. Eh, eh, Kiitoksia. Kysymys komission suuntaan. Minua kiinnostaisi, onko komissiolla jonkinnäköinen analyysi siitä, jossa todettaisiin, että tämä ehdotus on perustavanlaatuinen muutos. Eli siis, että tässä olisi e, jonkinnäköinen parannus kuluttajan näkökulmasta tai pankkien osalta nähtävissä. Koska siellä, missä ei tällaisia samankaltaisia sääntöjä ole, niin kysymys kuuluu, että voidaanko tätä käytännössä toteuttaa. No sitten kyse on tässä e, tämän direktiivin soveltamisalasta ja laajuudesta. Mitkä asiat nyt tällä kuluttajasuojadirektiivillä on katettu, koska sehän on myöskin olemassa. Eivätkö nämä jotenkin ole päällekkäisiä? No sitten vielä kulut kuluttajilla tulisi olla joitakin lähtökohtaisia tietoja. Heillä pitäisi olla tällaisia harmonisoituja tietoja. Olen myöskin edeltävien puhujien kanssa yhtä mieltä siitä, että ehkäpä tästä tulisi kuitenkin tehdä päätös kansallisella tasolla. No sitten artikla 6, 14, 21 ja niin edelleen. Tämä kyllä tulee olemaan meille ongelmallinen asia emme varmastikaan tästä kovin helposti pääse yhteisymmärrykseen. No sitten 11 artiklasta. Todennäköisesti tässä nämä määritelmät voidaan tulkita kahdella eri tavalla. Ja samankaltainen on tilanne myöskin artiklan 22 kohdalla. Esittelijä Lehner voi vielä ehkä puhua tästä ja myöskin selittää tämän asian vielä kertaalleen. Kiitos. Uh, Madam Stiller, please. Edustaja Stiller. Thank you, uh, Madam President, and thank you to the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille. Kuten muut puhujat ovat sanoneet, asuntoluotto tai kiinnitysluotto on pitkäaikainen sitoumus ja tähän tarvitaan tietyt perustat. Kuluttajaluottosopimuksissa, jos kuluttaja ei voi maksaa asuntoluottoaan, niin hänen perheensä saattaa menettää kotinsa. Ja kuten monet ovat sanoneet, niin me elämme nyt epävakaita taloudellisia aikoja ja monet perheet joutuvat kokemaan kasvavia taloudellisia paineita. Tämä on erityisen tärkeä näkökohta tässä. Myös kiinnitysluottomarkkinoiden kilpailu on tärkeää ja kuluttajien täytyy voida hyvillä tiedoilla tehdä valintansa. Me tarvitsemme avointa ja tervettä markkina-alaa. Se on hyvin oleellista. Ihmiset yleensä valittelevat eh, tällä hetkellä EU-lainsäädäntöä eh, eh, ja pankit valittavat ja ensiasunnon ostajien on vaikea päästä kiinni asuntoomaisuudesta ja nyt haluttaisiin tukea asunto ensiasunnon ostajia ja myöskin isompaan asuntoon vaihtavia. Tällä hetkellä koetaan, ettei pankkien ja lainsäädännön takia tähän ole mahdollista. On, on löydettävä tasapaino markkinoiden ja asuntomaisuuden todellisuuden välillä. Tämän täytyy olla mahdollisimman selvä, jotta kuluttaja ymmärtää kaikki sopimuksen eh, seuraukset, esimerkiksi todelliset korot, jotta hän voi tehdä päätöksensä näiden tietojen perusteella. Tämän täytyy siis olla todella selkeä ja tiedon täytyy olla selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Sitten ennenaikaisesta takaisinmaksusta esittelijä puhui tästä sitä, että uudelleen lainoitetaan. Tähän täytyy kohdentaa enemmän vielä ponnisteluja. Ja viimeinen kysymys. Haluaisin tietää, kuinka paljon ihmiset ottavat asuntoluottoja muusta kuin omasta maastaan. Tämä kiinnostaisi todella, kiitos. Selvä. Seuraava puhuja onkin sitten puheenjohtajamme, herra Haber. Kiitoksia. En nyt halua puuttua näihin yksityiskohtiin, koska tästä kuultiin, mutta vastaisin siitä, mitä Juan Nock sanoi tästä menettelystä. Ensinnäkin nyt vähän historiaa Tästä on keskusteltu koordinaattorien kanssa. Pitäisikö meidän hakea vastuuvalikunnan paikkaa, mutta komissio kuulee meitä siitä, että olisi yhtenäisemmät asuntolainamarkkinat. Ja vihreä kirjakin tehtiin tästä. Ja John Purvis, entinen kollegamme, laati siihen vastauksen talous- ja raha-asioiden valikunnasta – Tällä valiokunnalla oli toimintavaltuuksia kuluttajasuojakysymyksissä, eli meillä on tässä selkeä näkötapaus. Ja Honokille sanoisin, että koordinaattorit haluavat varmistaa, että me pidämme valtuutemme näissä kysymyksissä ja että saamme valtuuksia kuluttajasuojan liittyvissä kysymyksissä. Ja kuten esittelijä totesi, aika paljon yhtäläisyyksiä on sanamuodoissa – jotka liittyvät myöskin kuluttajaluottodirektiiviin, joka kuului tälle valiokunnalle. Eli mielestäni huolenaiheena on se, että meidän tulee varmistaa, että tämä valiokunta painottaa niitä asioita, joissa meillä on toimintavalmuuksia. Voimme kommentoida muita osia liittyen asetuksiin ja sääntelyyn. Ja tämän perusteet ovat nyt muuttuneet siitä, kun tätä ensin tarkasteltiin. Komission alkuperäinen ehdotus liittyi paljon enemmän yhtenäismarkkinoiden luomiseen asuntoluottojen osalta, mutta nyt tämä liittyy enemmän kuluttajan suojaan, koska on nyt nähty näitä huonoja käytänteitä, jotka johtavat siihen, että monet kuluttajat joutuvat hankaliin tilanteeseen ja myöskin ongelmiin, koska pankit ovat myöntäneet liian höllästi luottoja ja se on sitten heille aiheuttanut ongelmia. Eli näihin talous- ja rahasioiden valiokunnan kollegoiden tulisi tutustua. Meillä on tärkeää työtä tehtävänä tässä kysymyksessä. Ja lopuksi vielä, kohta puhumme aikataulusta, mutta tällä hetkellä neuvotteluiden tilanne on se, että talous- ja rahasioiden valiokunta on tarjonnut meille vahvistettua yhteistyötä, mutta ei kuitenkaan ole suostunut antamaan meille yksinomaista toimintavaltaa tietyissä asioissa – Eli olen nyt tekemässä vasta tarjousta, mutta tästä siis neuvotellaan vielä. Talousasioiden valiokunta ehdotti aivan liian lyhyellä aikataululla, että siellä nimettiin esittelijä jo ennen vuotta ennen kuin tämä tuli parlamenttiin. Ja talous- ja raha-asioiden valiokunta on pitänyt tästä jo kuulemisen ilman, että sille oli myönnetty toimintavaltuuksia tässä kysymyksessä. Eli meillä pitäisi olla vähän realistisempi aikataulu ja tässä valiokunnassa pystymme sitten kunnolla tarkastelemaan kuluttajasuojakysymyksiä. Eli tässä nyt näkemys puheenjohtajalta ja varmaan kaikki koordinaattorit ovat nyt paikalla ja varmasti voitte tukea minua tässä. Thank you, and now it's Kiitoksia. Ja nyt sitten on aika kuulla komissiota. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon hyvin rakentavista kommenteista, joita me olemme kuulleet tässä kysymyksessä. Tämä direktiiviluonnos on hyvin pitkien valmistujien tulos, ja tämähän alkoi vihreästä kirjasta jo vuonna 2004, jos muistan oikein. Tämä johti sitten valkoisen kirjaan, jossa oli koko joukko tutkimuksia, asiantuntijaryhmien näkemyksiä, työryhmien näkemyksiä. Ja tämä sitten loppujen lopuksi päätyi näihin ehdotuksiin, joista tänään on keskusteltu. Ehdotuksen tavoite on luonnollisesti se, että tarjotaan ensimmäinen askel markkinoiden avaamiselle asuntoluottojen osalta – Kuitenkin samanaikaisesti pyritään varmistamaan hyvin korkean tason kuluttajan suojaa ja myöskin varmistamaan vastuullinen lainananto ja lainaaminen kaikkien toimijoiden osalta. Kuten me kaikki tiedämme, luottomarkkinoilla on hyvin paljon ongelmia ja ensimmäinen liittyy tiettyihin markkinaongelmiin, tietojen antoon lainanantajan ja lainanottajan osalta. Ja myöskin tässä on intressikonflikti, eturistiriita mahdollinen osapuolten välillä. markkinoihin liittyy myöskin tiettyä sääntelyyn liittyviä ongelmia, esimerkiksi nämä luottovälittäjät eivät ole välttämättömiä kaikissa jäsenvaltioissa, ja me olemme huomanneet, että koko joukossa jäsenvaltioita ei esimerkiksi ole seurattu sääntöjä eri osapuolten keskuudessa markkinoilla. Joten kaiken tämän lopputulos on se, että meillä ei ole olemassa sisämarkkinoita asuntoluotteen osalta – eikä meillä ole myöskään mitään luottoja siitä, että kuinka paljon tällaisia asuntoja luottoja on otettu rajat ylittävästi, mutta se on melko lähellä nollaa. Joten tämä ehdotus on todellakin ensimmäinen askel kohti asuntoluotto määräyksiä rajat ylittävällä tasolla, kun taas samanaikaisesti se on ikään kuin ennaltaehkäisevä toimi vastuutonta lainanantoa kohtaan joidenkin luotonantajien osalta. Mä olen nähnyt jossakin jäsenvaltioissa, ei kylläkään samassa mittakaavassa kuin mitä Yhdysvalloissa tapahtui, mutta tällaista vastuutonta lainanantoa on se, että esimerkiksi luotto on annettu vieralla valuutalla, ja ei esimerkiksi sitten varoitettu luoton ottajaa tästä asiasta ja luoton otosta tai on annettu luottoa ilman mitään vahvistusta tuloista tai siitä, että onko luotonottajalla mahdollisuus maksaa luotto takaisin. Joten tämä sitten loi pohjan komission ehdotukselle – ja olemme yrittäneet pitää sen mahdollisimman suhteutettuna, tasapainoisena. Se perustuu harmonisointiin, jota me pidämme kohdennettuna harmonisointina. Jotkin komission ehdotuksen elementit ovat sellaiset, jotka johtavat maksimiharmonisoinnin, Ja tässähän kyse on esimerkiksi sopimusta edeltävistä tiedoista, jotka lainanantajalle on annettava. Me olemme tietoisia siitä, niistä eroista ja erojen tasoista, joita eri jäsenvaltioissa on ja jäsenvaltioiden hallintojen tasolla on, meidän täytyy jättää jonkin verran joustavuutta näille jäsenvaltioille pitää kiinni niin joskus tämä onkin ihan paikallaan. No sitten täällä käsiteltiin sitä tarvetta tässä toimia johdonmukaisesti myöskin kuluttajan suojadirektiivin osalta. Me olemme yrittäneet perustaa komission ehdotuksemme tähän luottodirektiiviin, mutta totta kai joskus erot ovat hyvin perusteltavissa. Jossakin me meidän ehdotuksemme menevät jopa pidemmälle kuin kuluttajaluottodirektiivissä. Esimerkiksi mitä tulee näiden luoton välittäjien toimintaan. Ja nämä ovat ainoita välittäjiä rahoitussektorilla, jotka eivät kuulu minkään tällaisen eurooppalaisen valvontaregimin alle. Sijoitusvälittäjiä on olemassa, mutta tällaisia luottovälittäjäsääntöjä ei ole. No, tärkeä määräys ehdotuksessa on antajan velvollisuus tehdä luottokelpoisuusarviointi. Tämä on aivan täysin linjassa vastuullisen lainanannon kanssa Euroopan unionin sisällä ja komissio on myöskin päättänyt, että tällaisessa kielteisessä tarkastuksessa luottoa ei tulisi antaa ja mikäli näin ei ole, niin sitten meidän ei tarvitse kyseenalaista ollenkaan tämän arvion tarvetta, joten tässä on kyllä esitetty huolenaiheita mark- joidenkin markkinoiden osallistujien kanssa tällaisen luotonannon epäämisen kohdalla. Ja se, että myönnetäänkö luotto, jos arvio on tapahtunut myönteisesti. Mutta tämä ei kuitenkaan ollut yhtään se, mitä tässä komission ehdotuksessa ajettiin takaa, ja tarkoituksemme on selventää tätä komission ehdotuksen vastaavassa johdanto-osan kappaleessa. No sitten tämä ennenaikaisen takaisinmaksun oikeus, no se on tärkeä elementti kuluttajalle ja jokaisen, jokaiselle kuluttajalle pitäisi antaa mahdollisuus tai oikeus maksaa luotto ennen ö, luoton maksun takarajaa. Eri jäsenvaltioissa ö, sovelletaan eri järjestelmiä ja vaikka direktiivi kyllä tarjoaa mahdollisuuden luoton ottajalle maksaa luoton takaisin ennen luoton erääntymistä, niin tähän kyllä saattaa tiettyjä ehtoja liittyä. Ja jäsenvaltiot voivat omassa kansallisessa lainsäädännössään päättää näistä kyseistä ehdoista. Ja, okay. Anteeksi, mutta meillä on vielä yksi asia täällä esityslistalla. No sitten tämä analysointi, eli tämä vaikutuksen arviointi jäsenvaltioissa. No vaikutusten arvioinnissa me olemme pyrkineet identifioimaan ne jäsenvaltiot, jotka, joihin vaikuttaisi, johon tämä direktiivin määräykset vaikuttaisivat syvemmin. No te varmastikin tiedätte, että monet jäsenvaltiot ovat tässä halunneet laajentaa tätä kuluttajan luottodirektiiviä myöskin koskettamaan kiinnityksiä ja eri muutokset kansallisessa lainsäädännössä vaikuttavat tähän ja tässä taulukossa 30 te löydätte nämä tässä vaikutusten arvioinnissa. Eli vaikutukset eh, eri jäsenvaltioissa löytyvät täältä. Kiitoksia. Meillä alkaa aika loppua. Kysyisin vielä Lehneriltä, haluatteko pitää vielä ihan lyhyen loppupuheenvuoron? Yksi minuutti. Niin, haluaisin ensinnäkin kiittää, olen kiitollinen. Mitä tulee tähän eh, toimivaltakysymykseen, niin minä unohdin tässä omassa esityksessäni ottaa tämän esille, koska kyllä todellakin on totta se, mitä tähän on sanottu, ja olen kiitollinen myöskin puheenjohtajalle. Ja tämä on myöskin järkevää, ei ainoastaan minulle, vaan kaiken kaikkiaan, jos hän nyt tässä tekee kaikkensa. No sitten liittyen siihen, mitä komission edustajassa sanoi, niin mielestäni on hyvä, että myöskin se, mitä Rova Roitova tässä kysyi, että tässä nyt ei tällaista perustavanlaatuista muutosta olla tekemässä, vaan että tässä lähdetään ensimmäisen askeleen avulla eteenpäin. Ja tämä on mielestäni muutenkin paras tapa. No sitten vielä lyhyesti. En usko, että rahoituskriisi olisi sellainen, joka olisi voitu tällä direktiivillä estää. Totta kai tämä koskettaa myöskin näitä rahoituskysymyksiä, uusinta rahoituksia ja sitä, että ei pidetty kiinni säännöistä. Haluaisin viitata siihen, että esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa, vaikka oli rahoituskriisi, mitään tällaisia pakkohuutokauppoja ei ollut yhtään enempää, koska ja niinhän tämä pitää paikansa, että jos nyt todetaan, että tulee kielteinen tulos ja sitten tätä luottoa ei myönnetä, mutta se, että onko tämän tarkastuksen tulos kielteinen, niin totta kai siitä voidaan riidellä. Ja sitten kysymys onkin se, että mikä on sitten seuraus, jos luottoluokituslaitoksen edustaja on tehnyt tällaisen päätöksen ja sitten myöhemmin hänelle sanotaan, että tämän pitäisi olla kielteinen tämän päätöksen. No, totta kai pankkien velvollisuus esimerkiksi velvoittaa omaa pääomaa ja tälle, näin ollen, niin tämähän on myöskin tärkeää. Mutta haluan kuitenkin kiittää kaikkia siitä, että me pidemme kyllä tämän ehdotuksen puitteissa ja teemme siihen vain pieniä täsmennyksiä ja muutoksia. Kiitoksia. Well, thank you very much, Mr. Kiitoksia. No, me olemme mukana neuvottelemassa sitten toisen valiokunnan kanssa, mutta me yritämme neuvotella aikataulusta, joka antaisi aikaa kuukauden tämän valmisteluun ja sitten kesäkuun 20. se lähetettäisiin käännettäväksi ja sitten 11.12. heinäkuuta on viimeinen kokous ennen kesätaukoa. Kuulimme, että talousvaliokunta halusi äänestää 11. heinäkuuta jo koko asiasta, eli emme ehtisi tekemään lausuntoa, eli tätä ei voida hyväksyä. Mutta tästä neuvotellaan vielä, mutta me yritämme saada aikaan hyväksyttävän sopimuksen. Kiitoksia Eija Riitalle siitä, että hän toimi puheenjohtajana. Vaihdamme nyt paikkaa, koska olemme kumpikin varjoesittelijöitä Salvinin mietinnön osalta, mutta haluaisin kiittää Salvinia nyt siitä, että hän on tullut paikalle esittelemään tämän aiheen. Paljon aikaa joille tämä on ensimmäinen keskustelu, joten jos voisit puhua suht lyhyesti ja sitten varjoesittelijät voivat tehdä muutaman alustavan kommentin, mutta sitten tietysti käydään parempaa keskustelua sitten myöhemmin. Ja halusin myös myöskin puhua kirjeestä, jonka olen saanut Shemitalta, sekä kun meillä oli esittely yhdestä tullimenettelyistä ja aikataulusta. Tämä täytyy ottaa varmaan mukaan, mutta palataan tähän vielä myöhemmin. Eli Salvini ja Korhola, Rapti, Schmidt ja minä itse puhumme. Ja Heidi Rylle, Ai ei, selvä. Ja sitten oliko Guesta vielä joku? Selvä. Eli meillä on vartti aikaa ja viisi puhujaa. Zalinski komissiosta, tervetuloa hänellekin. Ja Rap, niin te olette täällä, niin te olette varjoesittelijät, te olette jo mukana. Eli Korhola, Repti Schmidt, minä itse, Zalinski ja Salvini vartissa. Eli kaikki hyvin lyhyesti. Salvini, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. No, yritän tässä tiivistää 15 sivua kahteen sivun. Kiitän valiokuntaa, komissiota, kiitän valiokunnan sihteeristöä. Ensi viikolla on ensimmäinen kokous varjoesittelijöiden kanssa ja 16. kesäkuuta pidetään ensimmäinen kuuleminen. Ja nyt tässä kahdessa minuutissa muutamaan tärkeämpään huomioon tämän yritän tiivistelmään. Ensinnäkin on uudistettu tullikoodeksi. Sitä pitäisi alkaa 24.6.2013 täytäntöönpanna ja nyt tiedetään, että tätä määräpäivää ei pystytä noudattamaan. Meidän täytyy siis ymmärtää se, millä tavalla voimme uudistaa takarajoja. Tämähän on komission tehtävää ja haluaisin tietääkin komissiolta, onko sellaisia jäsenvaltioita, jotka tätä lykkäystä vielä eivät tue ja minkälaisia ratkaisuja voitaisiin löytää, jotta uusi takaraja saataisiin määritettyä kun ei voida noudattaa sitä aikaisemmin määritettyä, mutta samalla täytyisi voida ehkä jo asteittain osittain soveltaa joitakin tullikoodeksin, uudistetun tullikoodeksin kohtia. Useinhan tämä tullin tehtävä on varmistaa se, että sisämarkkinoille tulevat tuotteet ovat turvallisia ja samanaikaisesti tämä koskee myöskin yrityksiä, joita varmasti kiinnostaa yhdenmukaiset ja nopeat tullimenettelyt ja myöskin kuluttajien täytyy tietää, mitä he kuluttavat ja heitä täytyy suojella tuoteväärennyksiltä eli kaikilta laittomuuksilta, jotka voivat ja lisäksi myös terrorismilta. Tämä kaikki, tullin tehtävät voivat liittyä kaikkiin näihin toimiin tuoteväärennykset, joita voidaan pitää vaarallisina kuluttajien kannalta ja näin ollen täytyy voida soveltaa nopeasti ja täysin näitä, jotta yritykset hyötyisivät. Sitten tulleja koskevat toimintaohjelmat, se on yksi tärkeä osa tätä uudistettua tullikoodeksia. Lega Nord, kollegat usein vastustamme sitä, että 27 jäsenvaltion asiat yhdenmukaistetaan, mutta tässä tapauksessa on hyvin tärkeää puuttua tehokkuuteen ja näin ollen tullitoimintaa täytyy yhdenmukaistaa mahdollisimman paljon, jotta se on turvallista, tehokasta ja niin edelleen. Tästä varmasti voimme keskustella varjoesittelijöiden kanssa myöhemmin. Meidän hän täytyy luokitella myös erilaiset tuoteryhmät. Ei haluta kaikkea sataprosenttisesti tarkasta Täytyy päättää se, mitä tuotteita täytyisi tiukemmin valvoa. Mutta myöskin keskustelemme muiden valiokuntien kanssa, esimerkiksi ähm, talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa. Nehän laativat lausuntoja tästä asiasta. Meidän pitää myöskin käsitellä sitä, mitä kilpailijamme, kumppanimme ja kolmannet maat tekevät maailman markkinoille ja meidän täytyy myöskin keskustella asioista komission kanssa siitä, että voidaan varmistaa yhdenmukainen kohtelu neuvoston ja parlamentin välillä, mitä tulee tämän alan lainsäädäntöön. No tässä kolmessa minuutissa varmasti ymmärrätte, etten voi olla kovinkaan tyhjentävä esityksessäni, mutta kiitos kuitenkin siitä, että olitte paikalla. Well, thank you very much, Kiitoksia oikein paljon edustaja Salvini. Tämä oli kyllä sisällöltään hyvin rikas ja erittäin ytimekäs. Me odotamme tuleviakin mietintöjä. No nyt lyhyitä huomioita kaikilta varjoesittelyiltä asioista, joita he haluavat, että otat huomioon. Ensiksi edustaja Korhola. Thank you very much. Kiitoksia. No paperittoman tullin ja muiden proseduurien ohella meidän tulisi myöskin tarkastella tarvetta parantaa yhteistyötä tulliviranomaisten välillä ja myöskin valvontaviranomaisten välillä. Tämä on asia, josta me olemme keskustelleet aikaisemmin tuoteturvallisuuden ja markkinavalvonnan yhteydessä. Tehokkuus ja e, tehokkaasti toimivat markkinavalvontajärjestelmä on myöskin avainkysymys, kun tarkoituksena on saada aikaiseksi yhtäläiset edellytykset ja että teollisuudet toimivat EU-sääntöjen mukaisesti, niin kilpailukyky tästä ehkä kärsii verrattuna sellaisiin pelaajiin, jotka ovat markkinoilla mukana. Yksi mahdollinen ratkaisu, kun ajatellaan eri tuotetyyppejä, on se, että markkinavalvontaa voitaisiin toimittaa sellaisella hetkellä, kun tuote tulee EUn satamaan – vahvistettu systeeminen yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten ja tulliviranomaisten välillä on tässä avainasiassa. Tämä oli siis minun lyhyt viestini. Kiitos. Mrs. Rapti. Edustaja Rapti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Kiitos. Puhun aivan lyhyesti. Ihan muutamassa, muutama sananen. Kiitän esittelijää hän on vienyt meidät oikeaan suuntaan sen suhteen, miten voimme ottaa kaikki asiat huomioon, mutta mahdollisimman tiiviisti. Ensimmäinen kysymys liittyy aikatauluun. Me tarvitsemme aikaa, ja tänhän me tiesimme jo aivan alusta asti, jo siitä asti, kun aloimme puhumaan tullikoodeksin nykyaikaistamisesta. Ja jo tuolloin korostettiin erityisesti ongelmia, jotka liittyivät aikatauluihin, sillä joillakin jäsenvaltioilla olisi varmasti ongelmia sähköisten järjestelmien täytäntöönpanossa. Tiedän, että tässä on siis aikatauluongelma. Toinen huomioni liittyy siihen, että pitää ehdottomasti tehdä hyvää yhteistyötä ja myöskin rahoituskysymykset ovat tärkeitä, ja tässä tarkoitan erityisesti jäsenvaltioiden sekä komission antamaa rahoitusta. Ja rahoitusta erityisesti, jotta voidaan varmistaa sähköisen järjestelmän tehokkuus paremmin ja myöskin valvonta. Me totta kai tarvitsemme valvontaa ja tarkastuksia, mutta toisaalta on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun puhutaan valvonnasta, sillä tulokset eivät saa mennä väärään suuntaan verrattuna siihen, mitä toivomme. Emme saa siis mennä liian pitkälle, emme saa liioitella näitä asioita, sillä käytännössä näemme, että erilaisia tuotteita, tavaroita on enemmän ja enemmän ja järjestelmissä niitä ei pystytä käsittelemään tarpeeksi nopeasti eh, markkinoiden tarpeet huomioiden. Ja tämän takia meidän täytyy mielestäni tehdä työtä esittelijän kanssa, jotta saamme aikaiseksi mietinnön, joka myös vastaa eurooppalaisten kansalaisten tarpeita. Thank you, Mr. Kiitos, Dan Schmidt. Am I wrong? Kiitoksia. Olenko väärässä, jos katsoisin, että tämä on erittäin poliittinen kysymys? ja tämä on ollut poliittisempi viime viikkoina. Mielestäni en ole väärässä. Tullitarkastuksia käytetään nyt jonkin muuhun tarkoitukseen. Eli tietysti meidän täytyisi miettiä aikataulua. Onko nyt järkevää sanoa, että tarvitaan lisää aikaa, vai pitäisikö nyt tehdä vastoin ja sanoa, että meillä ei ole näin paljon aikaa? Jos me emme hoida tätä asiaa, niin meille saattaa tulla sitten ongelmia muilta aloilta. Tehokkuuden tietysti pitää olla tasapainoista, mutta täytyy muistaa myöskin, että vauhdikkuus on tarpeen tässä prosessissa. Minä en vastusta sitä, mitä esittelijä totesi, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että tällä hetkellä tämä on poliittisesti kuumempi peruna kuin vielä pari viikkoa sitten. Kiitos. Sitten Ryle. Ai ei, selvä. No sitten minulta pari kommenttia. Salveni otti esiin näitä tärkeimpiä kohtia ja halusin vain vielä vahvistaa sitä, mitä hän sanoi. Tämän yhten, yhtenäistettyjen tullisäännösten osalta ja ne, jotka olivat paikalla Semätaasin esityksessä, muistanevat, että tähän liittyy se, kuinka valmiita jäsenvaltiot ovat etenemään tässä kysymyksessä – ja miten voidaan varmistaa, että sitä pannaan täytäntöön parhaalla tavalla ja onko aikataulu realistinen. Nyt olemme saaneet sitten Shemetalta kirjeen, jossa on vahvistettu, että näin komissio haluaisi toimia ja se toimitetaan sitten valiokunnan kaikille jäsenille. Eli osa työtämme on osa tätä vastausta, jonka teemme muodollisesti. Eli tästä keskustellaan sitten, ja toivottavasti tämä sopii komissiollekin, koska tämä on nyt hyvä mahdollisuus strategisesti miettiä uusien välinen täytäntöönpanoa. Toiseksi, nyt on jo nähty toiminnan tasapainottumista sen suhteen, miten tulleissa toimitaan. Tietysti EUn sisällä kehitetään järjestelmiä, joilla kerätään näitä tuloja ja hoidetaan vienti- ja tuontikysymyksiä. Ja julkisen politiikan osalta, kuten kaikki sanoivat, on keskitytty nyt tuoteturvallisuuteen, mutta myöskin väärennyskysymyksiin, joita tulee esille poliittisissa prioriteeteissa meidän eurooppalainen tarkkailukeskus, mikä sen rooli tulee olemaan. Ja sitten meidän pitää vahvistaa yhteistyötä. Kun kävin tutustumassa suuteen rahtioperaatioon, jossa toimitaan tuotteita EUn ulkopuolelle. Mielenkiintoista on se, että yötoimitukset lähtevät yöllä. Ja vaikka siellä on paljon tavaroita, siellä ei ole henkilöstöä, mutta siellä on tuotteita, jotka on valittu arviointiin etukäteen. Ja nyt on riskinarviointivälineitä, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ja tätä työtä ei enää tehdä näillä kuljetuspisteissä, vaan tietoja vaihtamalla. Eli meidän täytyy miettiä, mikä nyt on tullin rooli tässä, miten se on ollut mukana tässä prosessissa ja vaihtanut tietoja, ja miten tätä voidaan helpottaa, koska se on paras tapa tehdä työtä. No muita puhuja ei ole, eli pyytäisin, että Seleski vielä sanoo muutaman sanan, koska te kävitte täällä muutama viikko sitten, ja sitten Salvin saa vielä puheenvuoron ja keskustelemme aikataulusta. Eli Zelinski seuraavaksi. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että mielestämme aloite on hyvä. Me näemme tässä mahdollisuuden tullien roolin kasvattamisesta näiden keskustelujen jälkeen ja parlamentin tuella. Ja koska tässä on nyt vain vähän aikaa, haluaisin viitata ainoastaan tärkeimpiin asioihin, eli tullisäännöstön uudistaminen. No, haluaisin painottaa hyvin selkeästi sitä, että me odota tätä tullisäännöstön uudistamista. Me teemme jokapäiväisen työmme ja, ja me myöskin parannamme tämänhetkistä lainsäädäntöä. Me olemme juuri turvallisuustarkistuksen hyväksynyt. Meillä on korkea turvallisuusstandardi ja myöskin uusi IPR-asetus on tässä tärkeä. No totta kai tämä MCC on tärkeä asia, mutta tämä asia, joka tuo yhteen jäsenvaltioiden hallinnon, joka valtavirtaistaa hallintoa ja jonka tarkoituksena on luoda Euroopan laajuiset järjestelmät tullien tueksi. Me teemme jokapäiväisen työmme, emmekä me unohda parannuksia harmonisoinnin osalta. Me olemme nyt myöskin tutkineet hallinnollisia rangaistuksia. Tarkoituksena on tuoda jäsenvaltiot yhteen ja tarjota yhtäläiset mahdollisuudet kaikille talouden toimijoille jäsenvaltioissa – No ehkä tässä nyt olikin kaikki, mitä haluaisin tänään sanoa. Me pidämme hyvänä ja totta kai me myöskin tarjoamme täyttä yhteistyötä Salviinin ja muiden kunnianarvoisten jäsenten kanssa. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Ja sitten Salvini, oliko teillä lopuksi vielä jotain huomioita? Minulla on tässä tämä aikataulu ja ehkä voitte puhua tästä kuulemisesta myöskin hiukan. Sì, settimana prossima magari con... Niin, ensi viikolla siis varjoesittelijät kokoontuvat ja silloin laadimme yksityiskohtaisemman kalenterin ja puhumme myöskin kuulemista, joka järjestetään 16. kesäkuuta. Lähetän kaikille sähköpostia, sähköpostilla kirjoitetun puheen tässä on neljä viisi pääkohtaa, joita kannattaa käsitellä. Ja on selvää, että tässä on muitakin kuin teknisiä ongelmia sisällön soveltuksen suhteen. On tietysti myös poliittisia ongelmia, niin kuin kollega sanoi. Yritän joka tapauksessa ottaa nämä kaikki huomiot mahdollisimman hyvin tähän mukaan. Ja sitten odotan suuresti 16. kesäkuuta järjestetältä kuulemiselta. Kiitän sekä valiokunnan sihteeristöä että kaikkia kollegoita. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Kiitoksia, että olet hoitanut tätä asiaa, Salvini. Eli vahvistaisin vielä, että 16. kesäkuuta on 10-12.30 on kuuleminen. Eli jos joku tullimaailmasta nyt kuuntelee meitä internetissä, niin sekin kuuluu netissä, eli voitte sitten olla mukana internetin kautta tässä tilaisuudessa. Ja myöskin puhumme viestintäosastolle ja ehkä ilmoittamme ja varmistamme, että kaikissa jäsenvaltioissa tulliasioiden ja asiantuntijat ja muut voivat kuulla, että meillä on tämä kuuleminen, eli meillä on ehkä paljon kuulijoita sitten netissä. Ja sitten tämä lähetetään käännettäväksi 30. elokuuta sitä käsitellään sitten syyskuussa ja valiokunnassa on sitten 17. lokakuuta äänestys. Eli kiitoksia. On hyvä, että olemme saaneet tämän oma mietinnön ja kokous päättyy ja jatkamme kello 15 ja silloin keskustelemme kahdesta tärkeästä mietinnöstä ja lausunnosta liittyen joukkokanteisiin ja riidanratkaisumenetelmiin. Ja sitten kello neljä aloimme puhua julkisista hankinnoista. Ja hyvää luonnostaukoa kaikille.